to put your voting card into the machine and we start with a check. I open... Niin, tar- laittakaa äänestyskortit koneeseen, niin tarkistaa. Eli jatkamme siis todella nyt iltapäivän kokousta. Mikrofoni oli valitettavasti äsken jäänyt pois päältä tulkilta. Olemme kohdassa 11 äänestämme kohta näistä virastoista. Äänestyskorttia juuri kokeiltiin ja nyt otamme käyttöön sitten sak- sakkojärjestelmän, sanoi puheenjohtaja. Ei mitään joustoa. Markus saa tämän hoitaa. Okay. three colleagues to vote. Please, I see three. No niin, pyytäisin tätä äänestämään. Muutama puuttuu vielä. Uh, put the voting card are not voting. Can everybody vote, please? Okay, it's not mandatory. Okay. No niin, ei tämä pakollista ole. Kiitoksia. Eli meillä on tässä ensimmäisenä Euroopan pankkiviranomaisen vastuuvapauskompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta neljä, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi G, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 24, puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi H puolestaan vastaan tyhjä hyväksytty. Nimenhuutoäänestys näin muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Vote is closed. 41 plus... 41 puolesta plus niin, niin neljä tyhjää, yksi vastaan hyväksytty. Ei jopa. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Alkuperäinen teksti kohta 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi E, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, kompromissi F, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, tarkistus 24, puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, kompromissi G, puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, nimenhuutoäänestys näin muutetusta tekstistä, äänestys alkaa. ja päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan, neljä tyhjää, hyväksytty. Sitten lopuksi ESMA. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nimenhuuto äänestys näin muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. ja päättyy. 41 puolesta, yksi vastaan, neljä tyhjää, neljä mietintöä näin ollen hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Kiitoksia. Nyt menemme seuraavaan kohtaan 14-18. Kyseessä on pankkipaketti.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 fault. So, as you know, we have Niin kuten tiedätte, meillä on tässä aika merkittävä pankkipaketti. Siinä on useita lainsäädäntöehdotuksia mukana. CRR ja CRD ja PRD niillä uudistetaan. Olemme näitä tekstejä ryhmitelleet. Meillä on tässä kaksi neuvottelutiimiä. Yksi koskee CRRDtä, CRR ja CRDtä, ja tätä johtaa on Peter Simon. Ja sitten, Mor- sitten Gunnar Hogmark vastaa näistä etusijajärjestyksistä. Toki täällä on joitakin päällekkäisyyksiä näiden kahden ryhmän välillä. Kuten tiedätte, teillä mekanismit ovat eh, CRR, CRD, e kun taas nämä muut ovat näissä muissa. Ja toivon, että molemmat ovat kuitenkin johdonmukaisia. Sitten on toisaalta on myös ei-päällekkäisyyksiä, koska SR, crd pakettissa on asioita, jotka käsittelevät paljon muita asioita, kun tämä toinen ryhmä taas Siinä on erillinen lainsäädäntöehdotus, jolla myös muutetaan BRDT ja se erityisesti koskee näitä, näitä ensisijaisuusjärjestyksiä. Ensimmäisessä ryhmässä olemme toki tietoisia siitä, että tiukka aikataulu IFRS 9 osalta saattaa viitata siihen, että tarvitaan nopean nopea käsittely CRD-paketin osalta IFRS 9 käyttöönoton osalta, koska sehän tulisi pian voimaan, emmekä tiedä, voimmeko koko paketin hoitaa. Meillä on siis kaksi toisensa liittyvää pakettia, ja niissä on kaksi erityistä pakettia, IFRS 9 ja ensisijaisuusjärjestys. Ja ja nähtäväksi, menevätkö ne nopean käsittelyyn. Tänään etenemme järjestyksessä, mutta ehdotan, että tätä käsiteltäisiin pakettina ja rohkaisen tätä siihen, että toki voimme tänään tehdä päätöksen, millaista menettelyä soveltaa. Haluammeko, että meillä on aina nämä kaksi esittelijää sitten varjoesittelijät vai mennäänkö järjestyksessä vai miten, mutta ehkä nyt ensimmäistä kertaa selkeyden vuoksi mennään ihan yksi kerrallaan mutta jatkossa pitäisi varmistaa se, että teemme työtä rinnakkain. Hyvin organisoidusti, erityisesti niillä aloilla, joilla on päällekkäisyyksiä. Tämä on tilanne. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron Gunnar Högmarkille. Hän on ensimmäisen paketin esittelijä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitos saamastani vastuusta. Kun on kyse pankkien kriisin äh, ratkaisusta ja elvytyksestä ja koko tästä paketista ja uusista ehdotuksista ja niin tehtyistä muutoksista. Nyt on määritelty vastuuhenkilöksi, kuten totesitte, nämä linkittyvät toisiinsa CRR ja CRDnkin suuntaan ovat osittain päällekkäin liikkittyä toisiinsa. Tämä luonnollistakin, että näin on, koska nehän ovat lähellä toisiaan, mutta ne ovat saman aikakauden lapsia. Kriisin jälkeen syntyi tarve tehdä jotakin ja saada aikaan muutoksia rahoitusalan lainsäädäntöön, jotta voitaisiin varmistaa tasavertaiset olosuhteet ja vakaat olosuhteet ja säännöt. Ja katsottiin, että markkinoilla kenenkään ei pitäisi uskoa tai toimia siinä uskossa, että valtio aina tulee ja pelastaa viime kädessä. Ja juuri kun on pankkien kriisinratkaisusta ja elvytyksestä kyse, oli hienoa tehdä yhteistyötä muidenkin esittelyiden kanssa. Joskus täällä valiokunnassakin on käyty keskusteluita. Ja puhuttu kapitalismista ja rahoitussektorista ja olen havainnut, että hyvin laaja yhteisymmärrys oli siitä, että kapitalismi pitäisi elvyttää ja pankkien omistajien ei pitäisi aina ottaa taakkaa, mikäli tätä menee pieleen. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Um, Nyt kun lainsäädäntö on annettu, jos on ollut voimansa nyt vuoden verran, niin voidaan todeta, että se on sen uutta lainsäädäntöä. Hyvin monet ihmiset ovat pohtineet sitä, kuinka käytännössä tämä toteutuu. Kiirretäänkö sääntöjä? Eikö niitä sovelleta niin kuin pitäisi? Olen niin eri mieltä tästä keskustelusta, koska on täysin päivän selvää, että ne viranomaiset ja hallitukset, jotka joutuvat Käsittämään uuden tyyppisiä pankkialan ongelmia, joutuvat noudattamaan sääntöjä mukautumaan niihin. Ja uusiin toimintatapoihin myöskin joudutaan, mukaudutaan, joudutaan mukautumaan pankkikriisin jälkeen. Mikäli näin ei olisi, emme löykisi niitä monia ongelmia, joita nyt näemme. Olisimme nähneet pikemminkin perinomaista, tavanomaista toimintaa, niin kuin pankkikriisikin yhteydessä. Tämä olisi ollut kielteistä kahdestakin syystä. Ensinnäkin tästä olisi ollut haittaa vielä enemmän, ja tällainen olisi vesittänyt entisestäänkin julkisen puolen, julkistalouden kestävyyttä, jäsenvaltioiden rahoituksen kestävyyttä. Toiseksi tämä olisi lähettänyt täysin väärän viestin markkinoille. Sanon tämän siksi, että kun me luimme EB RD. Tähän liittyy kaksi tärkeää tavoitetta. Pankkien kriisiratkaisu ja elvytysdirektiivin. Voisimme pohtia, kuinka nopeasti avoimella transparentilla tavalla voidaan hoitaa se kuntoon. Siten noudatetaan samoja sääntöjä koko Euroopan alueella, eikä aina uskota, että valtiot tulevat pelastamaan pankit. Tämä on yksi tavoite. Toinen tavoite oli selventää markkinoille – Tehdä markkinoita markkinoilta nyt oli uusi järjestys otettu käyttöön ja EBRD tässä suhteessa omasi kaksi tärkeää tavoitetta. Mikäli joudutaan pankki pelastamaan, täytyy tietää, kuinka se tehdään. Ja täytyy olla myöskin pääomaa, jonka osalta voidaan ottaa sijoittajan vastuu käyttöön siten, että velkoja alaskirjataan saatavien arvoa lasketaan, koska silloin markkinat ovat huomioon erilaiset riskit. Tämän paketin osalta meillä on vastuudamme hoitaa tätä monimutkaista pakettia, EBRD esimerkiksi, ja kuinka siihen mukaudutaan ja kuinka mukaudutaan uuteen, uuteen kehitykseen, telakka, vähimmäistappion sietokyky ja MREL-säännökset. Niidenkin avulla voidaan tehdä hyvin nopeita päätöksiä sitten, kun pankin kriisiratkaisu mennään ja kuinka sitten, missä järjestyksessä velkainstrumentit ovat, missä arvojärjestyksessä. Ja kun aloitettiin tämä työ EBRDn suhteen, silloin emme halunneet luoda mitään vääriä illuusioita. Sen osalta vain osa pankkien pääomasta oli alttiina bail-in toimille, eli saatavien arvon alentamiselle tai sieltä vastuulle. Mikäli jotakin menee pieleen, koko pääoma on silloin riskille altis, niin kuin kaikissa muussakin liiketoiminnassa, ei vain yksi osa. Sanon tämän siksi, että tuossa yhteydessä keskusteltiin myöskin siitä, että pääoma jättäisiin useiksi viipaleiksi ja jotkut vain olisivat bail-in säännösten alaisia. Mutta hyvin päätettiin, että tämä heikentäisi tätä estävää vaikutusta, pelokkeen omasta vaikutusta, joka EPRDllä voi olla, kun pohditaan siis pankkien rahoittamista ja pääoman saamista näitä eri pääoman osia varten. Ja se, kun pankki menee kriisiin, niin erityisolosuhteissa olisi ollut tietty osa pääomaa, vaan pelkästään, joka olisi peilin säännösten alainen, sieltä vastuunalainen, joko siten, että korkeataso on korkea, tai sitten useamman täytyy osallistua. Joten omaksumme sen kokonaisvaltaisen näkemyksen siihen, kuinka suhtautua pankkien pääomaan. Katsoimme, että kaikkiin pitää olla peilinsäännösten alla, mutta tietyssä arvojärjestyksessä. Omalta osaltani haluaisin sanoa, että keskustelut tästä arvojärjestyksestä ovat erittäin tärkeitä ja on hyvä, mikäli voimme nyt päästä parempaan oikeusvarmuuteen siten, että luodaan nopeammat toimenpiteet, on mahdollisesti nopeammat toimenpiteet sitten, kun pankkien kriisiratkaisuun täytyy mennä. Täytyy voida toimia nopeammin. On tärkeää, että asiat hoidetaan kuntoon niin, että sitten vuotta myöhemmin ei havaita, että, lainsäädännön on luotu jotakin, mitä ei haluttu luoda. Asiat menivät pieleen. Joten on erittäin tärkeää tarkastella velkainstrumenttien arvojärjestystä, mutta katsoa asiaa toisaalta myöskin koko lainsäädännön valossa kokosvaltaisesti. Siksi totesin, että saattaisi olla mielekkäämpää pitää myöskin nämä paketin osat yhdessä niin, että tätä ei jätä kahteen osaan tätä pakettia. Minä itse, kun olen keskustellut muiden kanssa, olen melkoisen avomielisiä tämän ajatuksen suhteen. Meidän täytyy pyrkiä välttämään siltä, että tehdäänkin väärin. Niin kuin edellisellä kerran, meidän täytyy varmistaa, että koko tämä EBRD, pankin kriisin ratkaisu ja elvytys nähdään kokonaisvaltainen pakettina. Mitä TELAC-säännöksiin tulee kokonaistappion siitä kykyyn? On erittäin tärkeää, että käsittelemme tätä. Katson, että sen pitäisi koskea vain suuria maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja, GSIP-pankkeja. Ja kun MREL ja TELAC-säännökset käsitellään rinta rinnan, niin täytyy varmistaa, että suuremmat pankit eivät joudu hankkimaan isompaa pääomaa kuin mikä on tarpeen, koska mikäli jälleen kerran joudutaan sellaiseen tilanteeseen, että pankkien elämä vaikeutuu, niin on yhä vaikeampi lainata rahaa, niin silloin palataan jälleen kerran niihin ongelmiin, jotka ylipäänsä loivat rahoitusmarkkinoiden epävakautta, kun yritykset ja teollisuus eivät saa rahoitusta, niin sitten markkinat jäätyvät ja kilpailukyky heikkenee märkät jähmettyvät. Siksi tasapaino täytyy saada kuntoon pääomavaatimusten ja pankkien mahdollisuuksien välille rahoittaa niitä investointeja, joita me tarvitsemme. Ja kun tarkastamme aikataulua, uskon, että on erittäin viisasta, että etenemällä suhteen rinta rinnan paketin eri osia viedään yhtä aikaa eteenpäin. Odotan ilomilla keskustelua kaikkien yksityiskohtien yksityiskohtinen varjoesittelyiden kanssa vielä, mutta uskon, että jonkinlainen kokonaisvaltainen ajattelu tässä paketissa, joka on hieman vähemmän monimutkainen kuin CRR-paketti, olisi tarpeen Sitten, niin, että pystytään tekemään oikeat ristiviittaukset. Ehkä näitä pitäisi viedä eteenpäin samassa aikataulussa kaikkia. Minulla oli 10 minuuttia puheaikaa ja nyt minulla on vain 30 sekuntia jäljellä. Toisaalta nämä ovat 30 sekuntia, jotka voin tarjota tälle valikunnalle. Voisitteko näissä 30 sekunnissa vielä vastata kysymykseen sen osalta, onko teistä hyvä, että, että tätä ensiarvoisuusjärjestystä varten olisi nopean tien käsittely? Minähän sanon, että minusta olisi parempi, että tämäkin osa pakettia mukautettaisiin muihin, eli että vetäisiin eteenpäin yhtä aikaa niiden pohtinnan perusteella, jota olin tehnyt. En halua, että hoidamme tämän etusijajärjestyksen ja tämän velan etusijajärjestyksen erikseen tästä muutasta, muusta asiasta ja että Beilin kysymyksessä olisi pääomassa tiettyjä pääoman luokkia, vaan kaikki pääoma täytyy katsoa sellaiseksi, että niihin voidaan suojata Beilin sääntöjä. Ja kun EBRD otetaan käyttöön, yksi ongelma on se, että että jotkut kansalaiset ja tallettajat ovat uskoneet, että heidän pääomansa ei ole bail-in säännösten alaista. Ja täytyy tehdä selväksi, että tämä bail-in säännöstö koskee kaikkea pääomaa. No. Kiitoksia sitten Pedro Silva Pereira. Obrigado. Kiitoksia puheenjohtaja. pankkisääntelyn uudelleen tarkastelu on asia, jonka, kuten Högmarkin ehdottaa, pitäisi perustua olemassa olevien sääntöjen täytäntöönpanon arvioimiselle. Oli miten oli. Meillä on jo kokemusta, jonka perusteella voimme tilannetta arvioida. On totta, että komissio esittää nyt ehdotuspakettia. Sehän johtuu siitä, että komissio tunnustaa sen, että meillä on ongelmia, jotka pitäisi ratkaista. Sen lisäksi, että on sopeuduttava uusiin kansainvälisiin sääntöihin, ja jotka meitä sitovat. Tämä komission ehdotuspaketti erityisesti pankkien elvytys- ja kriisinratkaisutoimien osalta on meistä myönteinen muutos. Yleisesti ottaen eh, ehdotukset menevät oikeaan suuntaan niin, että vahvistettaisiin rahoitusjärjestelmän vankkuutta vaikeina aikoina, jotta voitaisiin myös lisätä eh, järjestelmän uskottavuutta ja saada aikaan harmonisoidumpia, yhdenmukaisempia sääntöjä Euroopan unionin tasolle. Vaikuttaa siltä, että nämä menevät aivan oikeaan suuntaan ja, ja näin voimme syventää pankkiunioniamme. Toisaalta, aivan kuten sanoin, on tarpeen sopeuttaa nämä säännöt kansainvälisiin sääntöihin. mutta on myös otettava huomioon Euroopan pankkisektorin ominaispiirteet sekä pankkisektorin väl- sisällä olevat eri eroavaisuudet. Se edellyttää tiettyä joustovaraa sääntelyssä. rahoitusjärjestelmän vakaus on kaikkien yhteinen tavoitteemme ja se pitäisi tehdä osallistavalla tavalla heikentämättä pankkien mahdollisuuksia rahoittaa taloutta. Emme tietenkään ole sitä mieltä, että, että vaatimus taso olisi niin raskas taakka, että se vahingoittaisi lopullista tavoitetta, joka siis on saada aikaan jär- eh, rahoitusjärjestelmä, jonka kautta luotonanto sujuu ja, ja talous voi kasvaa. On siis aivan luonnollista, että myös tiettyjä varotoimia otetaan mukaan, kun näistä säännöistä keskustellaan. Erityisesti mitä tulee harmonisointiin, velkojen hierarkiassa. Tähän siis liittyy tämä ensisijaisuusjärjestys. Meistä on hyvä, että annamme ehdotukselle tiettyä autonomiaa niin, että se voidaan käsitellä nopeammassa tahdissa. Ja näin voitaisiin varhaisemmassa vaiheessa saada käyntiin nämä muut kuin ensisijaisia lainoja koskevat markkinat. Mitä sitten tulee MREL? Vaatimuksen on tärkeää, että on koordinoitava eurooppalaisia sääntöjä koskien pääoman pohjan vahvistamiskykyä kansainvälisten TELAK-sääntöjen kanssa – koordinaatio onkin tässä komission paketissa myönteinen asia, kun tähän koordinaatioon pyritään ja näin pyritään vähentämään sääntöjen pirstoutuneisuutta. Oli miten oli, haluan vielä korostaa sitä, että vaatimustason on oltava oikea tilanteen mukaan. On tietenkin ymmärrettävää, että nämä niin sanotut maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta merkittävät pankit, että niihin sovelletaan tiukempia sääntöjä kuin muihin pankkeihin. Kyseessä ovat nämä G-SIB-pankit. Lopuksi tietenkin meidän pitäisi mahdollisuuksien mukaan rajoittaa niitä kustannuksia, joita uusista vaatimuksista pankkisektorille koituu. Kuten myös kaiken kaikkiaan luotonannon kannustamalle talouskasvullekin siitä koituu seurauksia. Kaksi erityisongelmaa haluaisin tässä tulla esille. Ensimmäinen liittyy näiden niin sanottujen sisäisten MREL-sääntöjen ja sopimuspohjaisen pääomapohjan vahvistamiskyvyn välille. Meidän on kiinnitettävä näihin suurta huomiota meidän perus, puolustettava tasapainoisia ratkaisuja, joissa huomioidaan tämä erityistilanne koskee niitä sääntöjä, joita sovelletaan tilanteisiin, jossa on mukana kolmansia maita. Toisekseen on tärkeää, että kun otamme käyttöön uusia sääntöjä, tarvitsemme siirtymäkausia niin, että voidaan mahdollistaa siirtyminen uuteen lainsäädäntöpuitteistoon. Ja näin erityisesti voitaisiin tukea tietyn tyyppisen velan määrittely, kun kyseessä on velka, joka on nykysääntöjen aikana ollut suojattua. Tämän tyyppisiin asioihin pyrimme rakentavan vuoropuhelun kautta puuttumaan esittelijä Höykmarkin kanssa ja luotamme siihen, että saamme aikaan hyvän tuloksen, niin kuin aikaisemminkin on käynyt hiljattain. Kiitos. Thank you, uh, for... Kiitoksia. ECR-ryhmän niin puolesta en näe edustaja Kamalia. En tiedä, puhuko joku hänen puolestaan. Oletteko te, edustaja Fox? Puheenjohtaja, minä puhun täällä CRR2. Ei, nyt olemme vielä toisessa asiassa. Jos teillä ei ole tähän erityistä puheenvuoroa, niin mennään eteenpäin. Saatte puheenvuoron pian, kun siirrymme näin, Simonin mietintöön. Silvi Goulard. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. On trouve Gunnar. Et quelques... Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on valtava paketti, joten käyn aivan nopeasti läpi. Halusin vain palata siihen, mitä Högmark sanoi, nämä kommentit, joita on esitetty näistä meidän hyväksymistämme säännöistä. On paljon summittaista tietoa. Me emme me olemme sitä mieltä, että äh, siirtymä bail, autist Bailin niin ei ole ollut helppo. Ja niinpä halusin vain sanoa, että jos nyt allekirjoitetaan tämä äh, käytännönläheinen lähestymistapa, äh, se voisi taata hyvän jatkuvuuden. Mitä tulee tähän pirstaloitumiseen, sekin on tärkeää. että Kaikki eh, pankkiunionin yhteydessä tekemämme työ, nämä tavoitteet, niillä pitää olla tavoitteena, että torjutaan sitä, että uudelleen pirstaloiduttaisiin markkinoilla ja eh, sitten uudeltaan uudestaan olisi rajat ylittävällä eh, pääomamarkkinalla. Ja tämä on mielestäni merkki siitä, että mm, luottamus on palautunut. Ja sitten minulle tärkeää on myös se, että pidetään mielessä se, että pitää olla tasapuoliset toimintamahdollisuudet, miten järjestämme keskustelumme niin, että olisimme avoimempia ja olisi enemmän vastuuvelvollisuutta, niin että voisimme myös pitäytyä sitoutumuksissamme ja e, Yhdysvaltain kannat ovat tietenkin huolestuttavia tällä hetkellä. E, eli e, tässä yhteydessä voidaan tarkastella myös näitä tekstejä ja olen tyytyväinen, kun voi tehdä yhteistyötä kanssanne. Meillä on nyt hiukan kiire, pitäisi edetä kiivaasti tässä. Olen huolestunut siitä, että komission työskentelytahti on hidastunut viime kauteen verrattuna. Kiitos. Thank you. Uh, now, uh, Mr. Kamal. Kiitoksia. Edustaja Kamal on tulossa. Jos olette valmiina, niin saatte puheenvuoron, tai jos haluatte odottaa muutaman puheenvuoron ajan. Thank you. Okay, so... Voin odottaa. Selvä, kiitoksia. Fabio De Masi seuraavana. Uh, um, Kiitos puheenjohtaja. On ilo tehdä yhteistyötä jälleen kerran Gunnar Högmarkin kanssa. Pankkien rakenteita koskeva uudistus aloitettiin yhdessä ja siinäkään työssä ei ole vielä päästy loppuun saakka. Kenties on hieman tuotteliaampia tässä kysymyksessä, mutta nyt kun pääsin keskustelun mukaan, olen yhä uudelleen uuden kuullut parlamentissa, että meillä on jonkinlaista sääntely hinkua, joka estää pankkeja sitten tarjoamaan luottoa. Ei ole mitään vahvaa näyttää tällaisesta väitteestä tai tällaisen tueksi. Yhdysvalloissa on nähty, että tilanne on paljon parempi, mutta meillä on vielä tiukempaa sääntelyä. Todd Frank sääntelyn lisäksi meillä on samantasoinen sääntely kaikissa eu jäsenvaltioissa, mutta pankit toimivat eri tavoin – kun on kyse luotonantopolitiikasta, joten uskon, että suurin este pankkien lainanannolle, reaalitaloudelle on se, että pankit ovat maksaneet suuren hinnan siitä keinottelusta, johon ne ovat ryhtyneet ennen kriisiä. Nyt ei voitu ratkaista näitä roskaluottoja esimerkiksi pankkien taseissa, huoneen omaisuuseriä. Ja meillä on liian vähän kysyntää markkinoilla. EKPn tekemät empiiriset, empiiriset tutkimukset osoittavat, että suurin osa yrityksistä sanoisi, että maksuvalmius ei ole niiden suurin huoli, vaan pikemminkin kysyntä, koska kysyntää ei ole riittävästi. Mikäli voisimme tästä lähtökohdasta olla yhtä mieltä, niin sitten voidaan yhdessä katsoa, kuinka ei ryhdytä vesittämään nykyisiä sääntöjä. Mikä on erittäin tärkeää on se, että meillä on uskottava bail-in-järjestely. Mikäli pankkien rakenteita koskeva uudistus onnistuu, niin mitään uskottavaa bail-in järjestelmää ei saada. Nyt haluaisin mainita vain kolme pienempää seikkaa vielä. Me uskomme, että globaali standardi, kun on kyse TELAK-säännöksistä, tappion siirtykyvystä, maailmanlaajuiset standardit on otettu TELAK-säännöksien mukaan. Ja tämä sitoo maailmallisesti järjestelmän kannalta merkittävää 13 pankkia. Suurin osa kansainvälisistä suurista pankeista ovat suoraan EKPn alaisuudessa. Ja sitten muiden täytyy kun noudattaa tätä lievempää eurooppalaista mrel säännöstä Kuinka nämä pankit sitten voivat, näiden pankkien kriisejä voidaan ratkaista – niin minun mielestäni tässä on vielä edelleenkin ongelmia. Sitten t osalta uudet MRL-säännöt mahdollistavat sen, että yritykset voivat antaa tällaisia rakenteellisia strukturoituja velkainstrumentteja, jotka ovat vakuudettomia. Ja sitten resoluutti kriisiratkaisuviranomaisten täytyy tarkastaa tapauskohtaisesti. Uskon, että tämän tyyppinen harkintavalta luo enemmän oikeudellista epävarmuutta, ei enempää selkeyttä ja sairastuturi monimutkaisia. Sitten viimeinen seikka, jonka haluaisin tuoda teidän tietoisuuteenne, on se, että komissio hiljattain ilmoitti, että se aikoo luoda uuden luokan velkainstrumentteja varten, eli etuoike- takaoikeutetun velkainstrumenttiluokan nykyisten sääntöjen mukaan kolmas tason pääoman suhteen tämä on mahdollista. Ja sitten mitä niihin uusiin kategorioihin tulee, niin uskon, että mikä tähän ryhtään, niin tässä selkeys ja yksinkertaisuus kärsivät, eikä Beilin säännökset ole silloin luotettavampia ja helpompia. Keskustelua käydään edelleenkin, joista käsit on yhtä mieltä. Suhteellisuusperiaate ja poikkeukset pieniä laitoksia varten, mutta uskon tässä on hyvin paljon vielä työsarkaa jäljellä. So, um, just uh, very quickly, a lot has been said. I would also like to... No niin, täällä on jo paljon sanaa, aivan lyhyesti vain. Ensinnäkin eh, tämän keskustelun sävy on tärkeä. Ja siitä tulee sitä ter- tärkeämpi siinä vaiheessa, kun aloitan, aloitamme puhumisen CRDstä ja CRRstä. Minä haluaisin esittää saman huomion kuin Fabiokin, nimittäin, että nyt, pitää, nyt on sellainen vaikutelma, että pitää valita joko vahva taloudellinen kehitys tai vahva pankkien sääntely. Ja luoton saatavuus riippuu vakavaraisuusvaatimuksesta. Mitään empiiristä todisteita tästä ei ole. Voi olla, että tässä on lyhyen tähtäimen kysymys, millä tavalla – pääoman vahvistaminen otetaan mukaan, tuleeko se no, nopeasti vai lyhyesti ja millaisella syklillä, mutta mitään ne eh, oikeastaan valinnanvaraa ei ole tässä, vaan toisinpäin. Ainoastaan ne pankit, joilla on riittävästi pääomaa, voivat ottaa riskejä, ja vain riskejä ottamalla ne voivat eh, pelastaa reaalitalouden. Ja tämä on tärkeä asia. Minulla on sellainen vaikutelma, että keskustelussa unohdetaan eh, sidosryhmien lobbauksen alla nämä asiat. Hehän eivät tietenkään halua mitään vahvoja vakavaraisuusvaatimuksia, koska silloin tuottavuus laskee, kun tilannetta verrataan kun, kun velkaantumista verrataan omiin varoihin. Että meidän on todella varottava, ettemme putoa tähän samaan ansaan jälleen. Tämän ehdotuksen osalta haluaisin mainita muutamia meille tärkeitä asioita. Ensinnäkin Tarvitsemme tilanteen, jossa kriisin ratkaisu viranomaisilla on paljon valtaa. Ja olen hieman huolissani jostakin oh, ehdotuksista, joilla rajoitetaan erityisesti ESRBn e- e valtaa. Toisaalta meidän on oltava hyvin tiukkoja tästä ensisijaisuusjärjestyksestä. Tässä pitää olla asiat selvänä ja pitää myös pitää selvänä se, että järjestyksestä pidetään kiinni. Toisaalta me emme voi hyväksyä mitään uusia tekosyitä tiettyjä kategorioita varten rahoitusvälineiden osalta, jotka on laskettu liikkeelle kolmansissa maissa. Me emme tarvitse mitään, mitään takaovea näille offshore-toiminnoille. Sanotaan tämä aivan selvä. Kaikki välineet pitäisi olla alentamiskelpoisia. Mitään poikkeuksia ei voida tehdä. Muussa tapauksessa syrjimme omia rahoituskeskuksiamme. Ja mehän olemme nähneet Kreikan pankkien kohdalla, kuinka vaikeaa on alentaa sellaista välineiden arvoa, jotka on laskettu liikkeelle kolmansissa maissa. Meillä oli tämä tilanne ja meillä oli riittävästi aikaa ja komissio onnistui tässä sijoittajavastuukysymyksessä, mutta en ymmärrä, miksi komissio tässä avaa oven erityisjärjestelyille kolmansien maiden kanssa. Tämä on todella sen logiikan vastaista kuin mitä tähän mennessä olemme puolustaneet. En nyt puhuisi tästä tämän enempää tässä ensimmäiset huomiomme ja kiitoksia ja odotan oikein hyvää yhteistyötä tulevaisuudessa niin kuin aina. Tässä asiassa Urta sun lähinnä on varjoesitellä, hän ei tänään päässyt paikalle. Thank you. Uh... Mr. is ready. Kiitoksia sitten edustaja Thank you very much, and I... Kiitoksia kovasti. Anteeksi, että tämä aloititte aikaisin tai sitten olen myöhässä, sellaista tapahtuu. Ensinnäkin äh, sanoisin, mm, monet äh, jo tietävät, että tämän tyyppiset keskustelut äh, pankkikriisin kriisin ratkaisusta ja pankkikriisistäkin on ollut siinä oppositiossa, koska monet näistä asioista, joita sanotaan, niissä olisi pitänyt olla paljon korkeammat pääomavaatimukset ja äh, tällä kertaa nyt tilanne on erilainen kuin viimeksi. Äh, joka kerta, kun tulee rahoituskriisi äh, ja talouskriisi, niin silloin luullaan, että ollaan opittu edellisestä, mutta sanotaan, että sellaista ei enää tapahdu tämä kerta, on erilainen, mutta kyllä näin käy. Ja toinen kysymys, joka pitää miettiä, jos pankki menee vararikkoon äh, huomenna, hoidetaanko se ilman, että äh, veronmaksajien pitää äh, pelastaa pankki. Emme ole vielä siellä, uskoisin, 2007-2008 äh, pankkikriisi. Nyt on kulunut kymmenen vuotta jo kriisistä. Emmekö vielä ole siinä tilanteessa vai voimmeko sanoa, että sellaista ei kyllä tapahdu enää? Eli yksityiskohtaiset kysymykset järjestyksessä kysymyksessä. Ensinnäkin velkainstrumentit ja niiden järjestys. Tässä on tarkoitus harmonisoida ja Tietenkin tässä mukana on juuri etuoikeutetut velkainstrumentit, mutta, mutta ennen kuin tähän pystytään menemään, haluaisin keskustella yksityiskohtaisesti. Ja tämä saattaisi olla järkevä ajatus kyllä, että Mm. tarjotaan äh, uutta kategoriaa, uutta äh, suojaa, äh, taka, takasijainen etuoikeutettu väline. Eh, ehkä tämä pitäisi nopeuttaa hiukan tämä prosessi kokonaisuutena. Ja sitten T-lakista ja vähimmäisvaatimuksista omat varat ja velkojen vähimmäisvaatimus. Tässä Äh, MREL on äh, tietenkin kysymys äh, ja se pitäisi tunnustaa, mutta nämä eivät ole komission ehdotuksessa, koska ne on mainittu ennemminkin sopimuksessa eikä velvoitteissa. Meidän me suhtaudumme tähän myönteisesti eh, ja tämä lainsäädäntö on eh, suhteellista, mutta se ei tarkoita sitä, että eh, pankit voisivat toimia ihan miten tahansa, kuten aikaisemmin. Ja sitten on tietty vallankumous myös viranomaisen piirissä tulossa. Ja tällä tavoin meidän pitää miettiä myös, äh, millainen äh, yhteistyö tässä on tarpeen. Äh, mielenkiintoista olisi ryhmän kanssa vielä keskustella tästä yksi, yksityiskohtaisesti. Ja sitten kokonaistappiokattamiskyvystä me, me tuemme komission tavoitteita tässä ehdotuksessa, että vähennetään kustannuksia, parannetaan vakautta ja minimoidaan veromaksajien riski, ja se pitäisikin aina olla tavoitteenamme. Ja nyt tämä sitten pätee tietenkin rajat ylittäviin toimiin, mutta minun täytyy kysyä ryhmältäni tästä tarkemmin. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vähän tässä viitata Fabio Maasin huomioihin. Hän puhui siitä, että tarvitaan pankkijärjestelmän rakenteellisia uudistuksia. Mikäli pankkikriisejä tulee, järjestelmissä, jossa toimitaan universaalin pankkijärjestelmän kautta, emmekä saa aikaan uudistuksia, joka on kuitenkin 70 vuotta tuonut hyvinvointia, niin pankkijärjestelmä tulee edelleenkin kärsimään pankkikriisien syistä, eli, liik- eli rahoituspuolella liikaa valtaa ja sitten siitä seuraa kaikki nämä pahat vaikutukset veronmaksajille ja järjestelmällä. Tämä oli sen tärkein asia, mutta komission paketissa eikä kansainvälisillä foorumeilla tätä ole tuotu esiin. Ehkä siitä johtuen, että, että nämä pankkien lobbit vaikuttavat hyvin vahvasti toimijoihin. Tämä lähtökohtana sitten on tietenkin analysoitava näitä säädöksiä tässä valiokunnassa muun muassa koskien vakavaraisuusvaatimuksia. Kaksi kritiikkiä haluaisin esittää. Ensinnäkin se, että keskitytään luototustoimintaan eikä niinkään rahoitustoimintaan. Toki pääomavaatimukset ovat tärkeitä, mutta meidän on ymmärrettävä, kuinka tietyissä pankkijärjestelmissä, tietyissä talousjärjestelmissä ne ovat erilaisia. Jos meillä on yksi ainoa sääntö, ehkä voidaan sanoa, että henkilö on terve, jos hän on 190 senttiä pitkä ja painaa 70 kiloa ja hänellä on siniset silmät, mutta jos, jos mitatankin to, toiset hän on silti terveen, eihän tämä oikein my toimi. Viittaan tässä Etelä-Euroopan tilanteeseen, niin jossa on pärjättävä näiden vaatimusten kanssa, joita ei oikein silloin voida hyväksyä, ja näin ollen pankit eivät voi myöntää tietyille tyyppisille yrityksille luottoa, ja tässä tulee tilanteita, joissa tietyt pankkijärjestelmät kärsivät. Sitten meillä on pankkimalleja, jotka keskittyvät rahoitustoimintaan, ja toiset keskittyvät luotonantoon. Tässä on aikamoinen vääristymä, kun ylhäältä käsiin annetaan yksi ainoa sääntö, joka teknisesti voi olla aivan oikea, mutta se sitten aiheuttaa epätasapainoa ja vääristymiä ja luodaan järjestelmä, jossa ei voida kunnolla arvioida sitä, millaisia sääntelytarpeet eri järjestelmissä ovat Euroopan unionin sisällä. Nyt on tehty ehdotus, jolla, joka koskee näitä valtionvelkamaksuja riskin poikkeuksia. Minun mielestäni tämä on ehto, jota emme koskaan voi hyväksyä yhdessä muiden kollegoiden kanssa, jotka edustavat Euro- Etelä-Euroopan maita. Tämä vaikuttaisi katastrofaalisella tavalla maihimme, jos suhteellinen riski sovellettaisiin valtio, valtion se vaikuttaisi pankkisalkkuihin välittömästi. Ja tässä on suuret, suuret erot Etelä- ja Pohjois-Euroopan välillä. Ja se vain kiristäisi jännitteitä entisestään. Vaikuttaa siltä, että ei ole oikein ymmärretty, mihin olosuhteisiin. Jo ensimmäisen paketin myötä on asetettu Etelä-Euroopan pankit verrattuna pohjoiseen. Meillä on erilaiset toimintamallit, joten tässä todella, todella nyt seurauksena olisi vain kontrastien ja jännitteiden kasvaminen meidän on vielä pohdittava mitä vakavaraisuusvaatimuksia, jotka ovat kyllä oikeita, mutta mi, mitä seurauksia niillä, niillä voi olla eri pankkimaaleille. Sitten BRRD, että siitä kohta, kohta puhumme. Todella tämä pankkien elpymis, elvyttämisasia, jos tässä sovelletaan järjestelmää, jossa siirrytään siitä, että veronmaksajat e- eivät enää maksa kuluja, vaan, vaan tallettajat, niin tästähän tuli taas kriisi, koska eihän tallettajilla ole mitään mahdollisuuksia valvoa pankkien toimintaa. Usein pankit harjoittavat keinottelutoimia ja epäselvistä hallintaa ja sitten ta- tallettajat joutuvat epäoikeudenmukaisesti maksamaan viulot, kun pankkijärjestelmä ehkä poliitikkojen myötävaikutuksella on aiheuttanut ongelmia. BRR säännöt ovat usein kansallisten perustuslakien vastaisia, joissa suojellaan talletukseen. Minun käsittääkseni ei tätä sääntö pitänyt uudistaa, vaan koko tämä sääntö pitäisi purkaa ja tarkastella uudelleen, koska eihän tämä ole sellainen sääntö, joka voi hillitä rahoituskriisejä. Tässä meidän tärkeimmät kritiikkimme varjoesittelijät voivat sitten tuoda esiin kaikki muut ehdotuksemme. Kiitoksia. Thank you. Actually, we... Kiitoksia. Itse asiassa käsittimme nyt muuta asiat tätä PR, näitä suuri osa tästä puheenvuorosta koski toista osaa, mutta menköön. Se on nyt pöytäkirjoissa Edustaja Zanita en täällä näe. So, for the catch the eye, Danuta Hubner. Sitten eh, ilman puhelista Danuta hubner. the... Oikeastaan olisi käyttää tilaisuutta hyväkseni tässä ensimmäisessä keskustelussa. Ja sitten kysymyks... haluan esittää kysymyksen todennäköisesti komission suuntaan. Lokakuussa viime vuonna EBA antoi suosituksen, että muutettaisiin kansallisille pankkien kriisiratkaisu ja osasta, kun on kyse, että tämä kattaisi tämän koko pankkien omaisuuden, mutta tätä ei alun perin hyväksytty EBRDn yhdessä. Mielikuvani oli se, että EBA oli vakuuttavasti esittänyt argumentin, että tämä muutos pitäisi tehdä kysymyksen komissiolle se seuraava. Pitäisikö meidän nyt pohtia tätä kysymystä? Pitääkö kantaa meidän vaivautua vai onko komissio sitä mieltä, että sitten niin kannata pyrkiä muutoksen? Kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia, esittelijä. Thank you, and thank you very much for all the, all the... Kiitoksia kovasti näistä kommenteista. Yksi asia, joka liittyy näiden velkojen etuisuusjärjestelyihin, äh, saattaa, olla käy, äh, saattaa käydä niin, että meneekin päinvastoin kuin mitä haluttiin BRRDssä. Ja jos tässä nyt asia menee pieleen, niin äh, sitten käy niin, että etuoikeudelta heikompi laina joutuukin äh, väärään asemaan. Yksi pääongelmista, kun äh, sovelletaan BRDtä, äh, EBRDtä, ähm, nyt tässä tietoisuuden puute on ollut iso ongelma. Ja mikä nyt ymmärsin, oikein, niin eh, jos eh, katsotaan esimerkiksi Italian pankeista keskustelua, niin näin on käynyt ja tämä onkin tärkeää. Eli ei ole epäilystä siitä, että kaikki velka pankissa eh, se on altistettu tähän pelastuspakettiin. Tämä saattaa olla hankalampi kysymys, koska Siinä on erilaista lainsäädäntöä ja niin edelleen. Mutta tämä on siis lähtökohtamme ja se, mitä Reira painotti. Eli investointien rahoitus se on tärkeää, mutta en näe, onko siinä korrelaatiota. Tämähän on nähty kaikissa pankkikriiseissä, että yksi tärkeä osa kriisistä pankkisektorilla on heikko taloustilanne. Tietyt pankit on, tiettyjä pankkeja on johdettu huonosti tai siellä on otettu riskejä, on nähty muun tyyppisiä riskejä tulevan, mutta on tärkeää, että on vahva talous ja vahvat pankit, mutta molemmin päin tämä toimii ja siinä täytyy pitäytyä Kamal mainitsi, että tällä kertaa asia olisi eri tavoin. Käsittääkseni minun mielestäni tämä ainakin tämä on joka kerta erilaista. Mutta sanon kyllä tähän ajatukseen kyllä, koska uusi pankkikriisi varmasti tulee ja uusia kriisejä on pankkisektorilla. Jotkut sanovat, että kymmenen vuoden välein niitä tulisi, mutta minä haluaisin, että meillä olisi niin tässä ei kyse ole siitä, että venytetäänkö lainsäädäntöä liian pitkälle. Haluaisin varmistua siitä, että ollaan hyvin tietoisia markkinoilla. Markkinatoimijat ovat tietoisia ja kaikki, jotka ovat pankkimarkkinoilla mukana, tietävät, että velkaa voidaan joutua järjestelemään. Ja varsinkin tässä pitää ottaa huomioon sitten keskinäinen järjestys, eikä, eikä sitten voi ajatella, ettei siinä kaikki tulisivat, tulisi mukaan tuohon järjestelyyn. Nyt kun tällaisesta ollaan tietoisia, niin silloin edistetään vakautta pankkialalla. Ja sitten tarvitaan selkeät säännöt jotta asia voidaan hoitaa nopeasti. Olen erittäin paljon samaa mieltä edustaja Gulaadin kanssa. Meidän täytyy nähdä myös äh, se, että äh, ja täytyy sanoa, että tässä suhteessa EBRD toimii. Äh, mutta ensimmäistä kertaa me nyt näemme, että tämän tyyppistä sovelletaan ja nämä ongelmat, joita näkyy nyt, siinä ollaan tietoisia tulevaisuudesta. Investoijan, sijoittajan on oltava tietoisia siitä sijoituksesta, jonka he tekevät pankkautta. Kiitoksia kovasti kaikille osapuolille hyvästä yhteistyöstä. Kiitoksia myös tiimille. Kiitos. Thank you very much uh, to the rapporteur. Kiitoksia teille, kiitoksia esittelijälle. Olen varma, että hän ymmärtää, mikä ero on velinin ja elvytyksen ja näiden muiden asioiden välillä. Uh, yes, I would uh, ask, give the commission the floor. Niin, pyytäisin, että komissio käyttää puheenvuoron sitten näiden molempien keskustelujen lopuksi. Tämä oli minun ajatukseni tässä. Joten nyt menisin tähän toiseen pakettiin. CRR, CRD, esittelijänä Peter Simon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että tänään keskustelemme näistä kummastakin asiasta samanaikaisesti. Käymme nyt ensimmäistä keskustelua molemmista yhtä aikaa, kuten puheenjohtaja sanoi. Ei tätä muuten kannata mielekkäällä tavalla hoitaa kuin siten, että kumpikin käsitellään suhteellisen lähellä toisiaan, mutta käydään sisältökeskustelua jo ennen kuin käy, tehdään mietintöluonnoksia näistä kummastakin. Peruslähtökohta voisi on se, että me varmistamme johdonmukaisuuden kummankin mietinnön välille. Täten voimme välttyä siltä, että nyt aloitettaisiin keskustelun ilman, että katsotaan, mistä kohdin nämä liittyvät toisiinsa nämä asiat. Nykymuodossaan CRD4 ja CRR ovat sellaisia, että kyse ei pelkästään suuresta laajuudesta, vaan myöskin tätä teknisestä asiasta. Lisäksi Tämä on merkittävä asia koko Euroopan pankkisektorin kannalta. Ja jonkin aikaa olemme intensiivisesti pohtineet pankkiangalan ongelmia. Tässä on monia uusia asioita. Baselin komitea on päättänyt joistakin asioista ja sitten eurooppalaisen oikeuden kautta että pistetään täytäntöön. Mitä CRD4 tulee ja CRR, huomiomme on keskittänyt pääomavaatimuksiin ja parempaan pääoman laatuun, kun on pankista kyse. Tämä on reaktio rahoituskriisiin. Ja nyt keskitytään CRR2 ja CRD5. CRR2 ja CRD5 laatimiseen niin, että pistetään mukaan sitovia säännöksiä, kuten esimerkiksi jotka koskevat pysyvän hankinnan vaatimusta tai vähimmäisomavaraisuusastetta ja myöskin suhteellisuus halutaan varmistaa. Lisäksi uskon, että on tärkeää tässä yhteydessä aluksi jo heti viitata siihen, että kaikki pankkimarkkinat kaikissa jäsenvaltioissa tulevat tämän alaisuuteen. Ja meidän täytyy intensiivisesti keskustella myöskin pankkisektorin edustajien kanssa, jotka edustavat kaikkia jäsenvaltioita, mutta lisäksi täytyy myöskin julkisten tahojen ja suuren yleisön ja eri laitosten kanssa käydä keskustelua instituutin kanssa. Nyt äh, kun on käynyt keskustelua viiden jäsenvaltion edustajien kanssa, niin havaitaan, että on viisi eri painopistealuetta, jotka mielelläni haluaisivat nähdä tässä lainsäädännössä. Tämä tarkoittaa sitä, että Tämän tämän tyyppisten laajojen asiakokonaisuuksien yhteydessä täytyy ottaa huomioon se, täytyy ottaa huomioon tai tehdä asiat niin, että säännökset soveltuvat jäsenvaltioiden, jäsenvaltioiden joskus hyvinkin erilaisiin olosuhteisiin. Ne soveltuvat kaikille nämä säännökset. Se täytyy varmistaa. Tässä pitäisi parametin puolella pyrkiä käymään vuoropuhelua eri osapuolten kanssa. Ja on hienoa, että mietintöjä Mietintöjen heti alkumetreillä käydään keskustelua eri tahojen kanssa, koska vain näin meillä voi olla vahva neuvotteluasema kolminkanta keskusteluissa, mikäli toimii tässä yhteen rintamana. Sitten yksittäiset ajat, suhteellisuus. Siitä haluaisin aloittaa. siis ottaen on tunnettu tosiasia, että varsinkin kun on kyse pienemmistä pankeista, lisäsääntely haittaa niitä enemmän kuin suuria pankkeja. Olen käynyt joitakin keskusteluita muutama viikko sitten. Pankkien edustajat sanovat minulle, että koko pankilla on 65 työntekijää ja kaksi työntekijää ei tee tällä mitään muuta kuin hallinnollista työtä, joka liittyy ilmoittamisvelvollisuuteen. Ja nyt kun tulee lisäsäännöksiä, joudumme tekemään yhteistyötä toisen pankin, sitä liittämään voimamme toisen pankin kanssa, jotta voimme ylipäänsä hoitaa tämän hallinnollisen puolen. Ihan yksinkertaisesti siksi, että hallinnolliset vaatimukset ovat niin raskaita. Kyllä me ei antaneet omia säännöksiämme. Ja sitten varsinkin pienille pankille sitä säännöksestä on ollut taakkaa. Ja nyt tämän päälle tulevat vielä nämä uudet säännökset. Minua kiinnosti ei pelkästään se, että nyt laaditaan lainsäädäntöä, vaan sama kritiikki tuli monesta jäsenvaltiosta käsin. Ja monet katsovat, että tämä hallinnollinen taakka on merkittävä. Suurempien pankkien on helpompi selvitä taakasta kuin pienempien. Mutta täysin identtisiä kannanottoja tuli eri puolilta. Esimerkiksi EKP, EBA ja niiden toimet. Useista jäsenvaltioista käsin tuli samoja kysymyksiä näiden osalta. Ja pitäisikö kenties pohtia, voitaisiinko luoda sellainen väline, että voisimme paremmin keventää asioita niin, että samaa ei tarvitse kahta tai kolmea kertaa ilmoittaa, tai sama työ tehdä kolme kertaa, koska ne ovat hyvin paljon henkilöresursseja. Sitten suhteellisuudesta, kun puhutaan. Pienten poikien kannalta tämä tarkoittaa sitä, että ei pidä luoda huonompaa sääntelyä pienten kannalta kuin mitä nyt on asianlaita, vaan pikemminkin sopivampaa sääntelyä, joka pystyy välttymään riskeiltä, pankkeja paremmin kuin mitä tänä päivänä on asianlaita. Kun katsomme komission ehdotusta, silloin vähemmän ilmoitusvelvollisuuksia. Tämä on ensimmäinen askel parempaan suuntaan. Ilmoitukset täytyy tehdä harvemmin kuin aiemmin, mutta lisäkeskustelu tästäkin täytyy vielä käydä sen osalta, onko tämä riittävää vielä vai pitäisikö muitakin toimia ottaa käyttöön taakan keventämiseksi. Lisäksi meidän täytyy keskustella näistä kynnysarvoista, jotka on annettu suhteellisuus ajatuksen valossa. Pienet pankit, pienten pankkien takaa täytyy torkin keventää ilman, että rahoituksen vakaus kärsii, mutta toisaalta meidän täytyy kiinnittää huomiota myöskin siihen, että jotkut pankit, joilla on pieni liikevaihdo, vaihto, ja jotka ovat pienessä jäsenvaltiossa, sinä saattaa olla järjestelmän, tuo pienemmän järjestelmän kannalta merkittävä asema. Ja nyt täytyy varmistaa, että mikäli hallinnosta taakkaa kevennetään, ettei tästä sitten koidu suurta riskiä tule pienelle maalle. Mitä kynnysarvoihin muutenkin tulee? Meidän täytyy keskustella edelleenkin vielä siitä, pitäisikö ottaa kvantitatiivinen kriteeri lähtökohdassa, niin kuin komissio ehdottaa, vai pitäisikö mahdollisesti ottaa kvalitatiivisiakin kriteereitä käyttöön, tai vaihtoehtoisesti kumulatiivisia kriteerejä. Loppujen lopuksi täytyy tehdä päätös näiden välillä ja katsoa, miten paljon tästä tulee helpotusta pankeille. Toiseksi NSFR, pysyvän varanhankinnan vaatimus. LCRstä, eli maksuvalmiusvaatimuksesta jo keskusteltiinkin. Ja nyt tähän lisäksi tuli vielä NSFR. Nyt täytyy varmistaa pankin maksuvalmius niin, että vuoden ajan pankki pystyy varmistamaan vakaan varain hankinnan. Ja kun komissio nyt pyrkii noudattamaan Baselin standardeja eurooppalaisessa kontekstissa, niin tässä erityisestikin pitää varmistaa repokaupata, niiden asema, laadukkaata ja likvidit, omaisuuserät ja niin poispäin. Meidän täytyy tarkastella sitä, ovatko nämä ehdotut mukautukset asianmukaisia, pitäisikö parlamentin mahdollisesti jälkikäteen sitten vielä justeerata komission ja katsoa, miten säännökset soveltuvat eurooppalaisiin markkinoihin kuinka tämä voidaan varmistaa. Mutta uskon, että olemme tässä jo melkoisen hyvässä lähtökohdassa. Lähtökohta on melkoisen hyvä jo komission ehdotuksen pohjalta. Mitä tulee sitten LR, leverage ratio, vähimmäisomavaraisuusasteeseen, 3 prosentin velkaantuneisuusaste on tässä otettu pohjaksi. On hyvä asia, että komissio ei vain yksinkertaisesti mukauttanut tai pistänyt joten säännöksiä, vaan tässäkin on otettu huomioon eurooppalaiset erityispiirteet, kuten esimerkiksi poikkeukset, joita annetaan julkiselle puolelle tietyn luoton osalta, konsernisisistä luotoista kyse tai pankkien välisistä luotoista jäsenvaltion sisällä. Nyt pitää pohtia, pitäisikö sitten jälkikäteen tätäkin ryhtyä rukkaamaan niin, että otan huomioon eurooppalaiset, eurooppalaisten markkinoiden erityispiirteet mahdollisimman hyvällä tavalla huomioon. Sitten tietyn tyyppiset pankit ja julkisen sektorin piirissä kulki, toimivat äh, niin sanotut tukipankit, kuinka niiden luototuksen suhtaudutaan. Minun mielestäni tällaiset erityispankit eroavat tavanomaisista pankeista tietyissä suhteissa, ja niitä varten täytyy olla selkeämmät säännöt. Mikäli tase on muodostunut sen vuoksi, että pankki on toimittanut valtion rahaa vain eteenpäin ja pankilla on kyllä tietty tase, mutta tämä tase ei millään tavalla aiheuta minkäänlaista riskiä kyseiselle pankille. Meidän täytyy keskustella näistä kysymyksistä. Näiden pankkien merkitys on erittäin suuri, kun tarkastellaan Euroopan talouden tukemista. Tämä on täysin selkeä asia. Sitten PK-yritykset. Tämä on toisen, toiseksi viimeinen huomioni. Vanhassa CRD 4 ja CRR oli näitä koskevia säännöksiä. Nyt ajetaan korvata uusilla. 32 prosenttia PK-yritysluottoja mikäli on 1,5 miljoonaa euroa tai vähemmän kyseessä. Mikäli komissio sanoo, että tulevaisuudessa pitäisi 15 prosenttia antaa enemmän pk-yrityksiä, mikäli tässä on suurempi kuin 1,5 miljoonaa, 1,5 miljoonaa, niin tämä on hyvä asia, mutta meidän täytyy tarkalleen pohtia siitä, riittääkö tämä vielä, mikäli Euroopassa halutaan rahoittaa luottoja, niitä pk-yritykset voisivat toimia terveeltä pohjalta pääomamarkkinaunelta, kun halutaan parantaa, ja yrityksiä paremmin rahoittaa, niin nämä tavoitteita, mutta perinteiset rahoitus toimet yritysten kohdalla pitää saada vahvistettua. Juuri pankkirahoitusta täytyy vahvistaa, tätä perinteistä rahoitusmuotoa. Kenties tässä voitaisiin olla hieman rohkeampia kuin mitä komissio nyt ehdottaa. Viimeisenä muutama huomio vielä kohtaan infrastruktuuri. Tässä komission ehdotuksessa Täällä infrastruktuuriinvestoinnit saavat myöskin tällaisen riskialennuksen, jota minun mielestä niin täytyy pitää positiivisena asiana. Me täytyy hieman kuitenkin selventää, mitä prosesseja tai mitä hankkeita pikemminkin voidaan tällä tarkoittaa kriteeriluettelo, kun tarkastelee, minkä tyyppistä investoinnista voi olla kyse. Esimerkiksi en ole vielä käsittänyt, kuinka vain tietyn tyyppisiä hankkeita sankkeita voidaan, no, tietyn hankkeita voidaan antaa alennus, vaikka niitä voitaisiin rahoittaa muutenkin julkiselta puolelta. Että ei sitten tarvitse eh, uudelleen rahoittaa esimerkiksi yhdessä palvelut. Uskon, että meidän täytyy keskustella vielä siitä, pitäisikö näille antaa erityisalennus. Onko ne erityisalennustarve? Sitten infrastruktuurista muutenkin. Parlamentilla on mahdollisuus asettaa tiettyjä poliittisia painopisteitä, mutta meidän täytyy keskustella tässä keskenämme. Esimerkiksi Miraluokan infrastruktuuriinvestoinnit Euroopassa ovat, pitäisi Euroopassa tehdä, mutta kuka ne tiedä, mistä rahat tulevat. Kaikki puhuvat jähmettyneisyydestä markkinoilla, kuka ne voi selittää kuinka nämä, tai Turkki-Korean, kuinka sähköautot saadaan kaduille. Sähköautoja kyllä halutaan, mutta kuinka tämä sitten rahoitetaan? Pitäisikö jokaisella kotona olla esimerkiksi autotalli, jossa on pistorasia autoa varten? Tämä on yksi esimerkki. Monia infrastruktuurialoja on olemassa, joilla pitäisi poliittisesti antaa vihreää valoa esimerkiksi antamalla niille luoton annon suhteen tällainen alennus. Ja vielä ihan lopuksi huomio. Täällä puhutaan IFRSstä ja nopeutetusta menettelystä. Minun nähdäkseni kukaan ei varmaan vastusta tällaista tietystikin. Tästä täytyy vielä keskustella laajalti, mutta minun nähdäkseni tämä on täysin mielekäs ehdotus. Ja sitten kun etenemme suunnitelmamme kanssa, niin tarkoitukseni on laatia mietintö, mutta jos ennen sitä, toivon mukaan pystymme löytämään yhteen, yhteisen sävelen teistä monen kanssa, niin että voimme sitten yhdessä viedä asiaa eteenpäin. 8. kesäkuuta on määrä äänestää. Ja toivon mukaan tämän vuoden aikana vielä tämän koko asia saadaan koton, kokoon. Tietystikin laatu on tässä tärkeämpi asia kuin nopeus. Meidän ei ole kunnianhimoisia eikä pidä rynniä eteenpäin tämän asian kanssa. Mutta tulemme sitten matkan mittaan näkemään, voimmeko pitää kiinni tästä aikataulusta. Kiitos. Thank you very much. Suuret kiitokset. Olen yhtä mieltä siitä, että laatu on tässä prioriteetti, mutta on toki myönteistä se, mitä sanoitte, eli että pidätte mahdollisena, no tietenkään päätöstä ei tarvitse nyt tehdä, tämän IFRES 9 käsittelyn vauhdista, se saattaisi hyötyä nopeasta käsittelystä. Olemme tämän, otamme tämän mahdollisuuden huomioon ja jatkossa voimme tehdä päätöksen siitä. Nyt eh, edustaja Karasin puolesta Burkhard Balz. Uh, Aivan lyhyesti toteaisin, että edustaja joutui valitettavasti lähtemään pikaviisiiteille ulkomaille, joten hän pyysi, että kansanpuolueen esittelijän lausuman luen teille. Karas toteaa, että kattava komission ehdottama pankkialan uudistuspaketti on tervetullut. Me katsomme, että pankkiunionin muuttamiseksi me tarvitsemme syven, syvennettyä, parempaa yhtenäistä sääntökirjaa. Tämä on luottamuksen kannalta merkittävä. Mitä tulee eurooppalaisten pankkien maksuvalmiustilaan ja omavaraisuusasteeseen, katsomme, että nämä ovat edelleenkin riskejä rahoitusmarkkinoiden Karas katsoo esimerkkejä Yhdysvalloista. Nyt kun Trump on tullut valtaan kongressiedustaja, totesi, että ilman Brexit-neuvotteluita ja Brexitinkin myötä meidän pitäisi ottaa oppia rahoituskriisin aikana syntyneistä ongelmista. Ja riskin tako, jakaminen ja välttäminen on yksi osa tätä Karas katsoo, että CRD4 ja CRR pitäisi jälleen kerran toimimaan kunnolla. Ja nyt, mikäli halutaan päästä eteenpäin, työtä täytyy vielä tehdä. Ennen loppuäänestystä toivottavasti komissio havaitsee, että Koras on vienyt asioita oikeaan suuntaan. Esimerkiksi sitova maksuvalmiusvaatimus ja ja vähimmäisomavaraisuusaste täytyy määritellä niin, että likviditeetti, likviditeetti voidaan optimoida. Entä sitten PK-yrityksiä tukevat toimet? Karas on pitkään jo vaatinut Euroopan parlamentissakin että sitä, että PK-yrityksiä tuettaisiin. Tämä on tervetullutta. Sitten miinus 25 prosenttia riski riskipainotus infrastruktuurihankkeiden rahoittamisen helpottamiseksi, liikenne, energia, innovaatio, koulutus- ja tutkimusalalla on ter- tervetullutta. Ja lopuksi hän halusi vielä, että mainitsen eurooppalaisen pankkisektorin erityispiirteen. Erityispiirteet täytyy ottaa huomioon esimerkiksi, joustavuutta pitäisi antaa tämän NSFR-vaatimuksen suhteen esimerkiksi pankkien kaupankäyntitoimin osalta. Otmar Karas katsoi, että monessa kohdin komission ehdotus ei mene vielä riittävän pitkälle riskien, kun, riskien vähentämiseen, kun pyritään. Karas painottaa sitä, että tarvitsemme sääntöjä kaikille pankeille, mutta käytäntö on osoittanut, että kun paikan päällä on pieni pankki, se joutuu usein kärsimään suurempien pankkien aiheuttamista riskeistä. Mut, ja kaikki säännöt eivät sovi kaikille. Monet pankit ovat piensijoittajien ja piensäästäjien tärkeitä tukipilareita ja riski profiilia, kun määritellään, täytyy ottaa huomioon ne pankkien merkitys paikallistaloudelle. Meillä on myöskin yhteiskunnallista, yhteiskunnan rooli, joka täytyy ottaa huomioon näillä pankeilla siis. Tämän lisäksi meillä on edelleenkin sama ongelma kuin ennenkin. Puhutaan aina suhteellisuudesta, oikeasuhtaisuudesta, mutta sitten kun laki säädetään, eri ihmiset ymmärtävät suhteellisuusperiaatteen eri tavalla. Lainsäätäjä ymmärtää suhteellisuusperiaatteen hieman eri tavalla, kenties kuin muut. Ja myöskin valvonta puolen kannalta täytyy suhteellisuus varmistaa. Eikä pidä luoda monimutkaisia määritelmiä ja instituutioita instrumentteja, instituutioita, esimerkiksi tiedon tiedon pörssiyritysten kohdalla ja muut riskeihin liittyvät tekijät ja eri laitosten ja instituutioiden monimutkaisuudet täytyy huomioon. Ja mitä tulee sitten kaupankäyntitoimiin ja, sit, ja muihin arviointityön pankkien taseiden suhteen ISFRnkin valossa. Tämäkin täytyy ottaa huomioon. Sitten hallinnollinen puoli. integroituu tiedon ilmoitusjärjestelmä yhtenä sellainen voisi olla hyväksi. Tulevina kuukausina Karasen mukaan täytyy pyrkiä löytämään oikea tasapaino. Tehokkaasti täytyy pistää täytäntöön globaaleja standardeja, Siitä otetaan huomioon eurooppalaiset erityispiirteet, ja samalla täytyy varmistaa oikeasuhtaisuus, kun tarkastetaan pienempiä laitoksia ja varmistaa tasavertaiset kilpailusuhteet kaikille. Ja pääoman muodostus ja luoton anto täytyy varmistaa ja kansallisella tasolla täytyy olla riittävä liikkumavara. Ja Euroopan tasolla TELAC ja MREL-säännökset pitää saada sopusointuun keskenään. Sitten vielä tarpeiset poikkeussäännökset ja se, että estetään sirpaloituminen. Ja vielä ihan lopuksi täytyy olla riittävä siirtymäaika, jotta voidaan välttyä oikeudelliselta epävarmuudelta ja valvontaan liittyviltä ongelmilta. Ja ihan lopuksi vielä kun pyritään oikeaan tasapainoon paasel maratonin viime metreillä, niin kuin Karas sanoi, hän toivoo rakentavaa yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Thank you. Next speak. Kiitoksia. Seuraava puhuja ECR-ryhmän nimissä, edustaja Fox. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Odostan kovasti yhteistyötä Simonin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa tästä asiasta. Me olemme paljon samoilla linjoilla, olemme tyytyväisiä transponointiin kansainväliset standardit, jotka tulevat CRR ja CRD viitoseen. Meidän huolemme on siinä, että komissio on hiukan poikennut alkuperäisestä, eli e, IFRS 9, eh, se on 2018 tulossa ja nyt eh, tällä eh, saattaa olla merkittäviä seurauksia markkinoille. Olemme tyytyväisiä siihen, että rikotaan CRR2 IFRS pois ja neuvotellaan siitä erikseen lainsäätäjien kesken. Meidän pitäisi välttää kaikenlaiset viivästykset ja edesauttaa tässä prosessin eteenpäin menossa. Olen tyytyväinen tähän pysyvän varainhankinnan vaatimukseen kuitenkin nolla prosentti odote, joka tässä on, on epärealistinen. Te kuulitte varmasti Dombrovskia tästä aiheesta, enkä saanut todellakaan vastausta kysymykseeni. Ei ollut oikeastaan mitään varsinaista vastausta, eikä hän selittänyt, minkä tähden komissio on poikennut Baselin vaatimuksesta 5 prosenttia. Kyllä varmasti poliittisesti sopimatonta. Ja nyt pitäisi miettiä myös riskipainotuksia – Haluaisin paljon lisää yksityiskohtaista tietoa, jolla komissio perustelisi tämän poikkeaman. Myös CRR-osuudessa komission vaatimukset yrityksille, että ainoastaan 50, 65 prosenttia täytäntöön pannaan ainakin kolme vuotta voimaantulon jälkeen. Ajatuksena tässä markkinariskeissä oli se, että paikataan ne puutteet, joita on nykyisessä säädöksissä. Nyt ymmärrän kyllä, että me tarvitsemme siirtymäajan, mutta tuon vaiheen lopussa meillä täytyy olla selkeä velvoite, että sovelletaan tätä määräystä sataprosenttisesti eikä siihen päästä, jos komissio delegoi itselleen val, antaa poikkeuksia tästä siirtymäkaudesta. Sitten CRD 5, minua huolestuttaa komission ehdotus, että meillä olisi ähm, holdingyhtiöitä, välillisiä holdingyhtiöitä. Äh, siinä tulisi merkittäviä uudelleenjärjestelyjä äh, suuriin yrityksiin. Tämä vaikuttaa myös äh, eri tuomioistuimissa ongelmia. Tämä saattaa lisätä kustannuksia myös siinä, että äh, harjoitetaan liiketoimintaa halki Euroopan. Se äh, myös vaarantaa äh, työpaikkojen luomisen ja EUsta tulee tällä tavoin vähemmän houkutteleva paikka liiketoiminnalle. En ole niinkään vakuuttunut tästä komission esittämästä kriisiratkaisumenetelmästä jos ei nyt saada aikaa ratkaisua, saadaan aikaan vain jännitteitä valvonta viranomaisten välille. Me olemme tyytyväisiä siis enemmistöön näistä ehdotuksista ja odotan kovasti yhteistyötä varjoesittelijän esittelijän kanssa. Thank you very much. Suuret kiitokset myös selkeästä näkemyksestä koskien IFRES 9. Varmasti komissio tulee tätä vielä selventämään. Niin tällä yhtäältä Edustaja Valli puhui toimesta, joka ei ole olemassa, joka koskee perustussopimusten muuttamista, koskee valtionvelkaa ja sitten toisaalta hän on yhtä mieltä asiasta, jota ei ole lainsäädännössä ollenkaan, koska tässä on vain status quo vallalla. Clarified, uh, uh. Mutta eiköhän tämä saada komission suulla pian selvennettyä. En ollut läsnä, kun teitte tämän kysymyksen varapuheenjohtaja Domrovski sille valitettavasti. Seuraavana edustaja Korvan Nivenhausen. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olin vähän huolestunut siitä, että olinkin yhtäkkiä herra, mutta enpä se ollutkaan näin. No niin, aloitan toteamalla, että odotan yhteistyötä Peter Simonin ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Mm tässä isossa paketissa. Kaikki, mitä me täällä teemme, niin meidän on aina pyrittävä sopivaan tasapainoon niin, että otetaan huomioon se, että helpotetaan reaalitaloutta, luodaan työpaikkoja, luodaan kasvua ja toisaalta suojellaan kuluttajia ja vältetään järjestelmän riskien syntyminen. Ja näin ollen tässä paketissa se on tärkeämpää kuin monissa muissa asioissa täällä Rahoitussektori on globaali toimiala, meillä on globaalia kilpailua, johon on vastattava ja minusta tähän pakettiin olisi suhtauduttava pitäen nämä asiat mielessä. Meidän on pyrittävä saamaan aikaan globaalisti mahdollisimman tasavertaiset toimintaolosuhteet. Omalta osaltani olisi hyvä, että tämä yleisperiaate, sama palvelu, sama riski, samat säännöt, olisi sääntö, jota mahdollisimman laajasti voitaisiin toteuttaa. Sekä Peter Simon että Bulgar Balts Karasin puolesta mainitsivat suhteellisuuden periaatteen. On hyvin tärkeää, että, että tarkastelemme asioita juuri tästä näkökulmasta. Tarvitsemme myös mielestäni kunnollisia vaikutusten arviointia, eikä pidä arvioida ainoastaan tätä pakettia, vaan aivan kuten Ashley mainitsi, myös yhden, yhdist, yhteisvaikutuksia IFRS 9 ja Baselin kanssa ja katsoa, mitkä yhteisvaikutukset näistä tulevat. Ei pidä tarkastella vain yhtä tiettyä lainsäädäntöpaperia, vaan katsoa yhteisvaikutuksia. Tarvitaan myös perusteellisia vaikutusten arviointia koskien näitä erityislohkoja, erityisalueita, aivan kuten olemme keskustelleet aikaisemmin Baselin äh, komitean töistä, niin äh, erot ovat suuria. Jos meillä on yksi yleinen vaikutusten arviointi, äh, niin jos, jos, jos pää on jakapissa ja jalat tulessa, niin keskiarvo on aika hyvä, mutta, mutta tilanne on aika ikävä. Joten kyllä meidän on aika, aika varovaisesti katsottava, kuinka tämä toimii eri puolilla Eurooppaa ja eri toimialoilla. Toinen yleinen huomio koskee sitä, että kun kerran käymme globaalia kilpailua, teollisuuden digitalisointi on, on levinnyt kaikkialla. Myöhemmin vielä puhumme tästä fintech-mietinnöstä, niin, mutta haluan tämän tässä nyt jo mainita. Meidän olisi tarkasteltava myös sitä, onko niin, että tämä asetus on innovaatioystävällinen vai ei vai estääkö se jopa innovointia, koska myös tällä alalla on tehtävä laajoja investointeja, jotta pysytään kilpailukykyisinä digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Näistä muista yksityiskohdista odotan keskusteluja kanssanne tulevaisuudessa, mutta, mutta tässä yleishuomioni tässä vaiheessa. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Matt Gazi, Kasi Gue. Thank you, Chair, and I too look forward to working with... Kiitoksia. Ähm, no, olen tyytyväinen näihin näkökohtiin, joita on komission ehdotuksessa. Ja tätä tarvitaan tällaista askelta oikeaan suuntaan, mutta tässä on paljon alueita, joissa ei riittävästi puututa nykyisiin ongelmiin. Pankkirakenteen uudistaminen, se on asia, jota ei voida erottaa muista kysymyksistä. Kaikista tehokkain tapa on se, että erotetaan sijoituspankkitoiminta vähittäispankkitoiminnasta ja tällaista eroa pyydämme, että saadaan aikaan uudistuksia. Ja sitten toinen merkittävä huoli, joka meillä on, riittyy eh, vain tähän kolmen prosentin vähimmäisomavaraisuusaste eh, vaatimukseen. Eh, se on kuitenkin merkittävä ongelma. Tässä on ollut aika paljon edistysaskeleita otettu tähän suuntaan ja on kuitenkin hyvin epäselvä indikaattori. Vähimmäisomavaraisuusaste on selkeämpi myös viranomaisille. Me haluaisimme, että tästä tulisi yksi vaatimus, mutta sen pitää olla korkeampi kuin kolme prosenttia, koska kyse on systemaattisesti tärkeä alue. Eh, siinä esimerkiksi OECD oli 5 eh, prosenttia eh, ja EKP arvioi, että 5 prosenttia olisi parempi kuin tämä 3 prosenttia. Sitten teelakin käyttöönotto. Monet ovat sanoneet, että se on riittävä ratkaisu, sanoin jo aikaisemmin, en usko, että tämä on mahdollista ilman rakenteen uudistusta ja e, ilman kunnollista vähimmäisomavaraisuusastetta. Ja e, tässä e, viime kuukausina on nähty jo tuloksia. Sitten Italian pankkikriisissä varsinkin siellä MPS ja on nähty, että äh, veronmaksajien äh, pankkien pelastaminen saattaa jatkua tällä tavoin äh, ja silloin ei välttämättä tämä veilin toimi. Sitten lisättäisiin omavaraisuusastetta ja tämä on aika monimutkainen kokonaisuus koko TELAK Eh, täytyy katsoa, että pankit eivät romahda heti, kun kriisi tulee. Ymmärrämme kyllä, eh, että eh, tässä ydinpääomavaatimus on olennainen ja meidän täytyy tarkastella sitä vielä muutenkin lähemmin. Ja meillä on huolia, jotka liittyvät TELAKin riittävyyteen. Ajatellen seuraavaa pankkikriisiä ja me haluaisimme todellakin nostaa sitä vähitellen sitten on paljon äh, sellaisia pankkeja, jotka eivät systemaattisesti tule tähän mukaan ja niiden pitää äh, täyttää vain yksittäisiä, yksittäisten järjestelmien vaatimuksia. Äh, saattaa kuitenkin olla niin, että niiden romahtaminen vaikuttaa hyvin merkittävästi, kuten isompienkin pankkien romahtaminen. Ja sitten tässä ei pitäisi luottaa pelkästään pankkien rahoitukseen ja rakenteeseen. Makrotalouspolitiikka on siinä tärkeää. Pank- meillä on merkittävää riskinottoa ja tällä tavoin lisätään myös kysyntää ja pk-yrityksille. Tämä on myös olennaista. Tämä tapahtuu ainoastaan, kun meillä on kunnon makropolitiikkaa ja eh, tällä tavoin myös pankkien, pankkien katteet laskevat. Eh, odotan kovasti, että saadaan parannettua tätä ehdotusta yhteistyössä varjoesittelijän ja esittelijän kanssa. Thank you. Uh, Sven Giegold. Kiitoksia sitten Sven Giegold. Chair. Ich hier doch mal Deutsch. Taidan nyt puhua Saksaa, koska esittelijäkin on saksalainen. Ja puheenjohtajakin tällä välin jo väläytti saksan kielen taitajan valiokunnassa. Tämä vitsi jopa tulkattiin. Mitä tulee tehtävästä työstä? Tämä on erittäin vakava asia. Olisin kiitollinen, olen kiitollinen siitä, että Peter Simon on näin täsmällisesti pureutunut asiaan hän haluaa todellisen tasapainon pankkilainsäädännön osalta aikaan kriisin jälkeen. Ja tähän kunnolliseen rehelliseen tasapainoon kuuluu erilaisia elementtejä. Meidän täytyy tehdä myöskin omia analyysejämme sen lisäksi, mitä komissio on jo tehnyt. Mehän havaitsemme, että yhtäältä on yhä enemmän painetta, joka kohdistuu sen, eri toimien sen osalta, että pitäisi löysentää, höllentää ja joustaa enemmän rahoitussektorilla. Tunnetaan vain yksi suuntaus. Jotkut sanotaan, että poikkeukset ovat liian suuria, että ovat liian laajoja. Ja juuri tälle tielle ei nyt kannata enää lähteä. Meidän analyysiimme täytyy myöskin pitää sisällään kysymys, missä kohdin säännöt eivät vielä pääse tavoitteeseensa. Ja toisaalta täytyy pohtia, missä suhteessa on aiheutettu jopa hankaluuksia ja hallaa säännöksillä. Minun nähdäkseni edelleenkin on niin, että ohi nuorena pitää olla se, että meillä on yksinkertainen, mutta tiukka ja tasavertainen sääntely. Tässä ei ole kaikille, kaikissa suhteissa onnistuttu. Ja järjestelmän kannalta merkittävät pankit ovat edelleenkin ongelma. Me tiedämme, että nyt on asetettu kyseenalaiseksi otammeko tämän ylipäänsä vakavasti tämän kun kriisejä tulee. Italiassa on käyty keskustelua ja Saksasten pankkien kohdalla on nähty, että tavoitteeseen näiden G-pankkien suhteen on vielä päästy. Ja sitten tämä velkaantuneisuusaste, onko tämä kolmen prosentin kynnys tässä suhteessa vähimmäisomavaraisuusaste, onko tämä kolmen prosenttia riittävä taso? Ja juuri se, mitä esittelijä sanoi, on saanut hyvin paljon tukea julkiset toimijat, kansalliset, eurooppalaiset toimijat käyttävät samoja tietoja, mutta tulet eri johtopäätöksiin ja tulee sellainen mielikuva, että nyt ei olekaan sitten järjestelmän kannalta relevanteista toimijoista rahamarkkinoiden vakauden kannalta, vaan yksinkertaisesti kyse on vain siitä, että antaa lisää vettä myllyyn Euroopan vastustajille. Minun nähdäkseni meidän täytyy jatkaa erityisellä tavalla – Eli meidän täytyy pyrkiä yhdessä viimeinen asia eteenpäin. Viittaisin se, mitä Simon sanoi. Meidän täytyy yhdessä saada tämä tasapaino kuntoon, jotta rahamarkkinoiden vakaus paranee. Ja sitten toisaalta siellä, missä on turhaa byrokratiaa, byrokratia täytyy poistaa. Ei minäkään vastusta sitä, että jossakin kohdin ryhtäisin puhumaan uusista poikkeuksista – niin kuin esimerkiksi pk-yritysten kohdalla on jo tehty. Mutta kaiken perustana täytyy aina olla se, että taustalla eivät ole poliittiset pohdinnat, talouden tukeminen ja pankkien sääntely poliittisista syistä, vaan kaiken täytyy perustaa järkeviin analyyseihin. Mikäli PK-yritykset pk-yritysluotot pitävät sisällä vähemmän riskejä kuin muut luotot, niin tietystikin tämä voidaan ottaa huomioon. Ja mikäli tilanne on päinvastoin, mikäli riskit ovat todellisia kourin tuntuvia, silloin pankkialan säätelyn kautta täytyy asioita kuntoon. Jos en kohdin komission ehdotusta ei riittävästi työstetty, eli mitä näihin palkkioihin tulee ja näihin bonuskattoihin kuuluisiin sellaisiin, toteaisin, että meillä on riittäviä sääntöjä sen varmistamiseksi, että tällaiset bonuskatot eivät vain johda siihen, että tässä annetaan jotakin kiinteitä korvauksia tai korvaukset, niin kuin aiemminkin, ovat sellaisia, niitä otetaan pidemmällä aikavälillä riittävästi huomioon. Meidän täytyy parantua vielä tämän palkkiopuoleen. Komissio on tässä rajoittunut pohtimaan vain sitä, että onko pienempien laitosten yhteydessä tarpeellista julkistaa tällaiset tiedot? Mennäänkö tässä liian pitkälti yksityistietojen puolelle, mutta kun on kyse palkkioista ja rahoitusmarkkinoiden vakaudesta, kyse on paljon muustakin kuin tietojen julkistamisesta. Yhdessä kohdin on ehdotettu pankkien kaupankäyntitoimiin poikkeusta. En ole tästä samaa mieltä, koska markkinariskiin tälle viitattiinkin. Minusta on aivan oikein se, mitä esittelijä sanoo, että meidän pitäisi äh, nähdä asiat kokonaisuutena ja nähdä metsäpuilta. Ja mikäli meillä olisi varaa kuulemiseen, niin minun mielestäni tämä keskustelu on joskin määrin puutteellista. Meillä on henkilöitä keskustelussa mukana, jotka, joilla on oma lusikka sopassaan rahoitusmarkkinapuolella. Ja kun rahamarkkinoiden vakauden ja rahoitusmarkkinoiden vakaudesta on kyse. Meidän pitäisi antaa tiedemaailman edustajien puhua. Meillä on ava- ryhmiä, jotka työstävät pankkialan kysymyksiä. Meidän pitäisi voida luottaa myöskin näiden asiantuntemukseen ja laatimin asiakirja. Meidän pitäisi järjestää kuulemisia, joissa olisi mukana sekä kyseisiä laitoksia, kuluttajansuojapuoli ja tiedetutkimuspuoli. tutkimuspuoli jotta kaikki voisivat osaltaan kommentoida rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyviä kysymyksiä. Meidän täytyy saada tasapainoinen, oikeasuhtainen lähestymistapa yhtäältä ja toisaalta turha sääntely täytyy purkaa, koska tämä tuo liian paljon byrokraattista taakkaa torttua tortun päälle, mutta täytyy kuitenkin pitää kiinni tavoitteista siitä, että rahoitusmarkkinoiden vakautta parannetaan, eikä pidä yksisilmäisesti antaa periksi tietyille loppareille. Thank you. Uh, Marco Valli. Sì, rapidamente perché ero già intervenuto prima. Aivan lyhyesti, kun käytin jo aikaisemmin puheenvuoron, olen varjoesittelijänä molemmissa näissä asioissa. Halusin vain selkeyttää tätä valtionvelkaa koskevaa kantaa. Halusin itse puhua tästä 557 kohta tehdystä tarkistuksesta, josta keskustellaan Italiassa, on, ja sen myötä voitaisiin tehdä poikkeuksia, jotka koskevat mm, valtionvelkariskin, ne ovat nyt nolla ja ne voisivat, eh, voitaisiin vahvistaa toiseksi tasoksi. Ja ne voisivat vaikuttaa katastrofaalisesti syrjäisimpiin maihin, Erityisesti Pohjois-Euroopassa edustajilla on vähän erilaiset prioriteetit ja haluaisinkin pyytää edustajia ymmärtämään näitä asioita Etelä-Euroopan kannalta. Nämä ovat luontaisia asioita ja pitäisi tietysti välttää yhteenottoja, josta tulisi vain lisää ongelmia kaikille. Kiitoksia. Thank you. Is, is an impact assessment. Niin, kiitoksia. Se on tietenkin pitää tehdä vaikutus vaikutusten arvio eikä mitenkään muuttaa näitä kynnysarvoja, mutta varmastikin tulemme käymään tästä artiklasta keskusteluja. Sitten siirrymme keskusteluun ilman puhujalistaa. Edustaja Morgano. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitän esittelijöitä komission ehdotuksen tekemistä kommentteja aloitteista. Tämä on aika kattava ehdotus. Siellä on paljon kannanottoja jo esitetty muiden, komment- muiden kollegoiden taholta. Haluaisin nyt vain tuoda esille yhden asian, joka minua hieman hämmentää. Komission tekstissä artikla 507, siinä ehdotetaan, että EBAlle annetaan valtuudet kertomuksen raata laatimiseksi, jos, joka koskee poikkeuksia. Tässä mainitaan artiklat 394 ja nämä koskevat valtion velka-altistuksia. On, tiedetään varsin hyvin, että entä val- velan vakavaraisuuskohtelu, siitä on puhuttu tuolla Basilian komiteassa, mutta mihinkään sopimukseen tässä asiassa ei ole vielä päästy. On myös totta, että neuvosto on päättänyt odottaa Basilean komitean tulosta ennen kuin se etenee. Pankkiunionin osalta viime vuonna ei ole tätä kommentoitu, kun on odotettu Basilin komitean kannanottoa. Mahdollinen äh, valtionvelan äh, vaikka varaisuuskohtelu saattaisi luoda kilpailuhaittaa vaikuttaa Euroopan pankkisektorille. Ja minusta vaikuttaakin nyt liian varhaiselta vaiheelta aloittaa tämä keskustelu. Huomioidaan se, että markkinoilla jo nyt voidaan luottaa tähän avautumiseen ja se saattaisi jatkossa johtaa lisävaikeuksiin Euroopan pankkisektorille. Euroopan parlamentti on antanut päätöslauselman, joka koski Basel 3 loppuun saattamista. Siinä todetaan, että CRR ja CRDn viimeistelyssä pyritään samaan aikaan globaalit tasavertoiset olosuhteet niin, että tilannetta yhdenmukaistetaan pankkialalla europohjainen ja nollakorkoinen instrumentti voi tässä olla ongelmillinen. Olisi järkevämpää odottaa kansainvälisiä sääntelypuitteita ennen kuin tähän asiaan paneudutaan, koska se on niin arkaluontainen. Kiitos. Kiitoksia. No niin, nyt annan puheenvuoron Ensin komissiolle. Representative. Yes. Komission edustaja saa puheenvuoron. Mr. Bidner. Yep. Herra Bidner, olkaa hyvä. chair, were uh, a lot of... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä oli paljon uh, näkökohtia, joita tuli esiin ja yritän nyt uh, käydä niitä läpi. Aivan yleisenä huomiona me yritämme parhaamme Monet mainitsivat täällä jo, että me haluamme tosiaankin saada aikaan tällä paketilla sen, että otetaan huomioon uudet kansainväliset velvoitteet riskien suhteen, joita ei ole vielä katettu. Tässä yhteydessä tämä pitäisi nähdä, mutta monet sanoivat jo, että halutaan varmistua siitä, että pankit edelleen voivat hoitaa oman roolinsa rahoituksessa. Eli eh, vähennämme riskejä ja katsomme, miten nämä eh, eh, ongelmia syntyy, varsinkin lyhyellä aikavälillä, joka saattaa, ongelmia, jotka saattavat johtaa talouden isompiin ongelmiin. Nyt on vaikea nähdä, miten tämä toimii käytännössä. Me olemme ehdottaneet siirtymäkautta kautta ja nyt tätä valvotaan, että tässä ei mennä liian nopeasti eteenpäin. Ja sitten nämä Baselin sopimus myös otetaan huomioon. Mutta samaan aikaan, niin kuin tässä mainittiin, meillä on toimenpiteitä, toimenpiteitä jotka tukevat rakenteellisia toimia ja kaiken kaikkiaan tämä on tasapainoinen kompromissi. TELAC ja MREL yhdessä, se on paketti ja sen pitäisi mennä eteenpäin pakettina. TELAC ehm, koskee enemmänkin CRR ja sitten MREL enemmänkin CRDtä mutta äh, jotkut voisivat mennä nopeamminkin. Ja äh, siinä äh, tämä keskinäinen järjestys luotoilla on tärkeä. Eli ne voisi olla siis nopeampikin reitti IFRS 9 Eli jos uudet tilinpäätöstandardit ovat tulossa 2018 ja ne vaikuttavat tietenkin pääomavaatimuksiin välittömästi ja mm, ei välttämättä saada tätä tekstiä 2018 eh, julkaistua, joten tässä me voidaan käyttää ehkä nopeampaa kaistaa. Sitten eh, suhteellisuus, joka mainittiin, me yritämme eh, parhaamme on aivan totta, että me toimimme kohdennetusti ja mm, tällaiset mallit, esimerkiksi tämä Trading Book-malli ja muut kaupankäyntivarasto ja sitten olemme keskustelleet tästä jo useasti jäsenvaltioiden kanssa. Se on ollut vaikeata, koska millaista kokoa voidaan ajatella, onko määritelmiä jo. Sellaiset pankit, jotka ovat hyvin suuria, niillä on kuitenkin yksinkertainen toimintamalli. Ja minkälainen olisi sitten vaihtoehtoinen kohtelu? siinä voitaisiin unohtaa kaikki muut. Ja nyt me olemme ottaa huomioon siis korkea vähimmäisomavaraisuusasti. Ja, mutta raportointia ajatellen suhtaudumme avoimesti siihen, miten voimme mennä eteenpäin. Ja olemme saaneet palautetta myös siitä, että joskus pitää raportoida samaa asiaa eri tahoille. Ja ehkä tässä voitaisiin mennä vielä yksi askel eteenpäin en tiedä, miten se voidaan hoitaa asetuksessa, mutta tästä voimme keskustella avoimesti. Ja sitten täällä oli... Täällä oli yksi kysymys, joka liittyi valtionvelkaa ja siinä suhteessa ei ole mitään eriytystä, tuleeko valtionvelka yhdestä vai toisesta jäsenvaltiosta. Siinä noudatetaan niin meidän lähestymistapaamme äh, ajatellen Baselia äh, ei ole se on nollariskitaso on äh, tässä vaatimuksena, joten tässä on mahdollista toimia kansallisella tasolla, varsinkin silloin kun altistus on suuri. Me olemme keskustelleet paljon jäsenvaltioiden kanssa, ajattelimme, että saattaa olla ehkä halua olla enemmän eurooppalaisia eh, ja vähemmän kansallisia säädöksiä, mutta se ei olekaan helppoa, joten eh, tässä on hyvää eh, työtä tehty, mutta SSM on tässä tuonut ehdotuksia, mutta sitten mitkä ovat vaikutukset tässä altistuksessa? Se, niin, tämä on ainoastaan yleiskertomus ja kyse on kaikista laajan altistuksen rajoista. Tässä ei mitenkään kohdenneta tätä toimintaa valtionvelkaan. Ja sitten te, tämä siis enemmänkin Teelakista ja Ämrelistä. Tässä oli kysymys myös Veilin tapauksesta kolmansissa maissa Tämä tapahtuu ainoastaan niissä olosuhteissa, että on Beilin lauseke sopimuksessa näissä välineissä ja on aivan selvää, että eurooppalaiset äh, mm, käytännöt voivat käynnistää tällaisen äh, velko- ja vastuutilanteen. ESRB pystyy tähän, äh, tämän siis käynnistämään. Ja mm, nyt me nyt meidän pitää katsoa sitten, että voidaanko tämä tunnustaa vai ei. Täällä oli myös yksi kohta, joka liittyi ähm, pankkien äh, kriisin ratkaisurahastoon, ja äh, tässä ei äh, käsitellä sitä tuota ratkaisurahastoa millään tavalla. Se on toiminta-alueen ulkopuolella mutta voimme miettiä, mitä sitten tarkoitetaan sillä. Ja ehkä tässä vielä yksi kohta juuri tästä vähimmäisomavaraisuusasteesta. Tässä ei ole vielä töitä saatu päätökseen, mutta niin kuin mainitsimme, olisimme voineet ottaa sen mukaan tässä. Te voitte kyllä hoitaa sen sitten lainsäätäjänä jossakin vaiheessa myöhemmin niin, että olisi korkeampi vähimmäisomaraaraisuusaste vaatimussa. Me mielellämme autamme näissä asioissa, että päästään eteenpäin. Kiitoksia. Please, Te sanoitte, että vastasitte kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin, mutta kyllä minunkin kysymykseni oli tärkeä, ainakin minun mielestäni. Kysyin tästä EBAN suosituksesta, joka liittyy siihen, että kansallisten kriisin ratkaisu toimien osalta muutettaisiin ajatustapaa epäneutuksen mukaisesti ehdotitte, että ei oteta huomioon tätä mahdollista muutosta, joka olisi tässä perustana. Onko tämä tarkoituksen, tarkoitushakuista vai Epähän juuri perusteli erittäin hyvin tämän ajatuksen, että, että että näistä vakuudellisista talletuksista siirryttäisiin kokonaisvastuuajatteluun. Otettaisiin kaikki vastuut tässä huomioon. Check. I mean, uh, what, what we can see, my colleagues tell me... Meidän pitää tämä tarkistaa, mutta kollegat sanovat, että meillä ei ollut yleisesti ottaen tässä mitään pyrkimystä muuttaa mitään, mutta tarkistamme ja palaamme vielä tähän. Kiitoksia sitten esittelijä. Ensinnäkin lämpimät kiitokset Kiitokset tästä jo erittäin yksityiskohtaisestakin keskustelusta niistä monista seikoista, jotka täällä mainittiin. Olen erittäin iloinen, kun kuulen puheenvuoroja ja havaitsen, millä mielellä valikunnassa valitsee. Monet seikat, jotka täällä mainittiin, ovat nähdäkseni sellaisia, että hyvin pitkälti ollaan yhtä mieltä siitä, mihin suuntaan meidän kannattaa asioita viedä. Tämä ilahduttaa. Uskon, että yksityiskohdat saadaan hiottua kuntoon ja loppuäänestyksen yhteydessä yhteisymmärrys syntyy. Toisaalta havaitsen, että meillä on vielä jotakin avoimia kysymyksiä, joita en tänään maininnut. Esimerkiksi valtion lainat täällä mainittiin. Itse en niitä maininnut. Lisäksi tapasin pankkialan edustajia, jotka eivät myöskään puhuneet sanallakaan tästä asiasta. Ei, sanakaan. Ja sitä kun katsotaan EPAN tekemää kertomusta, niin kertomus on asiasta, on teksti, jolla ei ole mitään lai, juridista tiukka, tiukasti otettavaa seuraamusta. Joten todistus on joskus hyvinkin kaukana näistä puheista. Me jo, joko sääntelemme valtionta kysymystä – tai sitten emme tee mitään. Ja EPA on tehnyt kertomuksen juuri tämän tyyppisistä riskialtistuksista. Ja minä näen tälle mainitkaan tässä miet- täällä edessä. Kuitenkin valtiollinen kysymys, vaikka kysymys täytyy ottaa vakavasti. Kenties meidän täytyy vielä pohtia tätä puolta. Tuleva keskustelu osoittaa, missä tämä suhteen mennään. Muuten haluaisin todellakin kiittää teitä kaikkia teidän panoksestanne. Minun ovini on aina auki. Sähköpostilaatikon niin ikään ja puhelimellakin voi ottaa yhteyttä, kun haluaa osallistua tämän mietinnön laatimiseen ja esittää huomioita, jotka pitäisi ottaa mukaan tekstiin. Ja lopuksi totesin vielä, että on erittäin tärkeää, että kolmen kantaneuvotteluiden yhteydessä meillä on erittäin laaja parlamentaarinen rintama vastapuolen kanssa keskustelussa mukana. Thank you very much. Kiitoksia. Tämä oli oikein hyödyllinen ensimmäinen keskustelu. Meidän esittelijältä ehdotus koskien hänen mietintönsä esittelyä esittelijä Peter Simosis on kyseessä. 8.6. olisi esittelyjä tässä vaiheen välissä kuulemistilaisuus ja varmaan lisää keskustelu. En tiedä, oli, olisiko tämä sama aikataulu sopiva edustaja Höökmarkille. Meidän pyrkimyksenämme on saada tämä sama aikataulu ehkä niin kuin puoli askelta edellä niin, että voimme, korre voimme koordinoida toimintaa, mutta, mutta hoidamme tämän ihan yhteisymmärryksessä, kun nämä liittyvät toisiinsa. Ei tästä tarvitse tietenkään nyt keskustella, mutta tietenkin on parempi koordinoida kuin mennä rinnakkain. Jos yksi tulee vähän edellä, niin sitten toinen vaan tulee perässä. would have a problem if the second report don't want. Tässä on ongelma, mikäli toinen mietintö ei sitten seuraisikaan perässä. So, and, uh... Niin, tai sitten toisinpäin. tend to suggest that to keep together. Ehdotan, että pidetään nämä yhdessä, aikataulut yhdessä, ja katsotaan sitten, miten nämä nopeat käsittelyt ja muut tässä kehittyvät. Tästä tietenkin keskustellaan tulevissa kokouksissa myös, mutta suosittelisin tätä mahdollisuutta. Kiitoksia teille ja nyt voimme päättää tämän asian käsittelyn ja mennä seuraavaan kohtaan. But yes, of course, 8 June as a... Niin 8. kesäkuuta mutta ei meidän nyt enempää varmaankaan päivämääriä tarvitse tässä vaiheessa antaa. Niin, että vuoden loppuun mennessä sitten tästä äänestettäisiin. Yritetään ensin keskittyä siihen, että saamme tämän 8. kesäkuuta hoidettua. But yeah, but I don't need to. Okay, thank you. Kiitoksia tästä. Nyt menemme tähän fintech-asiaan. Se onkin varmaan täällä aiemmin. Yes, was former point six. Niin, tämä oli tämä entinen kohta kuusi. Fintech-teknologian vaikutus rahoitusalan tulevaisuuteen esittelen korvan Nyvenhäisen mietintöluonnoksen käsittely. Kora, ole hyvä. Thank you, Mr. Chair. I think... Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että jotkut varjoesittelijöistä ovat hieman hämmästyneitä siitä, miten ripeästi tämä kokous on edennyt. Olemme puoli tuntia etuajassa. Siitä olemme haluaisin kiittää muita varjoesittelijöitä uh, for their input and, uh... antamastaan panoksista hienosta yhteistyöstä, jota on jo tehty tämän asian tiimoilta. Uskon, että fintech on yksinkertaisesti rahoitusta, jota annetaan uuden teknologian avulla. Mietinnössä on kyse siitä, että katsotaan tulevaisuuteen. Minä otin asiakseni kirjoittaa tämän mietinnön, koska meillä on edelleenkin ratkaisemattomia ongelmia edellisen kriisin ajalta, niin kuin äskenkin keskusteltiin, CRD, nelosesta ja CRRstä. Kaikkialla maailmassa uusi teknologia muuttaa rahoituspalveluita ja näemme kuinka sääntelijät tekevät erilaisia kokeiluita, ei pelkästään Euroopassa, vaan niin ikään Yhdysvalloissa ja Singaporessa niin ikään. Nyt pitäisi jättää jälkeen vanhan maailman ajattelu, jossa kuvitellaan, että kehittyvät maat ovat johdossa – on havaittu, että fintech-palveluiden omaksuminen on korkeampaa Keski-Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa ja lähi ja Afrikassa kuin EU:ssa. Ja kun puhutaan fintech-startup-yritysten perustamisesta, niitä on hyvin paljon Silikon välissä ja Israelissa. Digitalisoiminen ei ole pelkästään maailmanlainen trendi, vaan kyse on raja-aidat ylittävää toimintaa kyse on mulstavasta asiasta kaikkien sektorien kannalta, ei pelkästään rahoitusalan, vaan terveysalan puolella ja muillakin aloilla nähdään samaa kehitystä, tiedon analysointia, pilvipalveluita, tekoälyä, aiotun tilikirjan teknologiaa ja muuta. Uusi toinenkin innovaatioilmiö on tullut putkahtanut esiin. Osallistut osastaa tätä fintechiin. Toimijat, joita olette mukana aiemmin rahoitusalalla, fintech voi olla sellainen, että pankit, vakuutuslaitokset, mutta myöskin pienet startup-yritykset autotallin takaosasta käsin toimivat samaan aikaan Salman sanat Apple, Google, Amazon ja muut suuret toimijat. Meidän pitäisi nyt omaksua tämä uusi ajattelutapa ja unohtaa eri toimialojen väliset raja-aidat ja katsoa, kuinka valvotaan ja ohjataan tätä kehitystä. Kuinka me sitä Vetoisin komission, että se antoisi kunnianhimoisen fintechia koskevan toimintasuunnitelman. Ja silloin, silloin komissionkin pitäisi ylittää raja-aidat ja unohtaa ne, niin kuin Fintechin puolessa on tehty. Valvojenkin täytyy unohtaa raja-aidat. Olen iloinen havaitessani, että pääosasto FISMA jo tekee yhteistyötä Grow ja Connect pääosastojen kanssa. Hienoa, että tällaista ajattelua harjoitetaan jo nyt. Mietinnön tarkoituksena ei ole keksiä teknisiä ratkaisuja, mekin se pyrkii määrittelemään joitakin vahvoja parametreja fintechia varten Euroopassa. Tärkeimpinä minä näen innovaatioperiaatteen. Kaikki lainsäädännön vaikutus täytyy arvioida ennalta. Toinen seikka. Olen itse liberaali ja aina kannatan kilpailua, oikeudenmukaista kilpailua, Oikeanmukainen kilpailu merkitsee tasavertaisia kilpailuolosuhteita. Kaikkia toimintoja täytyy kohdata tasavertaisesti. Minun nähdäkseni tämä on yksi perusperiaate. Samat palvelut, samat riskit, samat säännöt. Tätä pitää soveltaa niin pitkälti kuin mahdollista. Katson niin ikään, että teknologian neutraalius on tärkeä. Kun Mifidistä keskusteltiin viime kesänä, puhuttiin siitä, pitäisikö raportointi toimittaa, suorittaa paperilla vaikkakin itse tuotetta voi ostaa pelkästään digitaalisessa muodossa. Tämä on asia, jolta meidän täytyy välttyä. Toinen tärkeä suositus on, että meidän pitäisi kannustaa valvontaan ja kokeiluihin, koska pelkästään kokeilemalla voi oppia. Kyse pelkästään fintech-sektorista, vaan tämä pätee myöskin sääntelypuoleen, rektekkiin. Mikäli emme tee kokeiluja ja hajautetun tilikirjan suhteen tai virtuaalivaluutan suhteen emme ikinä opi, emme ikinä saa selville, missä sudenkuoppia on, emmekä voi silloin valvoa asioita asianmukaisesti. Kuten sanoin jo aiemmassa keskustelussa, meidän täytyy myös varmistaa se, että kuluttajan suojanormit toteutuvat ja varmistetaan rahamarkkinoiden vakaus. Nämä ovat ennalta edellytyksiä, jotka täytyy hoitaa kuntoon. Uskon, että olemassa monia poliittisia suosituksia, mukana tässä mietinnössä, mutta päällimmäisenä on verkkoturvallisuus, kyberturvallisuus. Tänä päivänä yhteydet ovat kuin happea. Ilman yhteyksiä ei voi elää. Kaikki digitalisoituu yhä enemmän. Ja siksi olemme yhä haavoittavaisempia kyberhyökkäyksen suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että tulee operatiivisia riskejä, mutta toisaalta tämä voi tarkoittaa sitä, että emme pysty enää tarjoamaan tai toimittamaan palveluita Pohtikaapa hetken ajan. 21 miljoonaa dollaria voidaan Bangladeshista pankista varastaa ja yksi miljardi, yksi miljardi Yahoo-tiliä voidaan ryöstää, taikka tuhansien asiakkaiden tiedot liikkeestä. Nämä tiedot katovat jälkeen jättämättä aiemmin. Rosvoilla oli pipo silmillä ja ase kädessä. Nykyään tällaisia rosvoja ei enää niinkään ole. Pikemminkin kyse on ullakolla nyhjöttävästä nörtistä, joka tietoja varastaa. Tällä on erittäin suuria seuraamuksia. Kyse ei valuutasta, vaan myöskin datasta. Data on ikään kuin uutta valuuttaa. Data on erittäin tärkeä osa koko tätä kenttää, toimintakenttää. Kyse on henkilötietojen suojasta, mutta monista muistakin haasteista. Tekoälystä, esimerkiksi koneoppimisesta, siitä, kuinka tietojen luotettavuuteen liittyvät riskit hoidetaan. Ja monia kysymyksiä on vielä avoinna, ja niihin täytyy saada vastauksia. Ja vielä lopuksi mainitsisin osaamisen. Kaikki nämä innovaatiot perustuvat ohjelmistoille ja tekoälylle ja uudelle teknologialle, joten Eurooppa tarvitsee ihmisiä, joilla on tietyt riittävät taidot näiden tehtävien suorittamista varten. Algoritmeit ovat merkittävässä asemassa. Uskon, että tarvitsemme enemmän teknologia-alan osaajia, jotka pystyvät lukemaan ja kirjoittamaan algoritmeja tällä alalla itse tämän alan toimintakeskuudessa, mutta myöskin sääntelypuolella täytyy olla riittäviä asia- algoritmiasiantuntijoita, koska muuten saattaa syntyä uusia järjestelmäriskejä, joista emme tiedä yhtään mitään, joten nämä ovat erittäin tärkeitä suosituksia. En sano tässä vaiheessa nyt enempää ja mielen kuulisin, mitä kollegoilla on sydämellään. Kiitoksia esittelijälle. EPPn varjoesittelijä Brian Hayes, olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnella, onnitella Koraa hänen tekemästään työstä ja myös siitä, millä tavoin hän hyvin avoimesti on keskustellut kollegojen varjoesittelijöiden kanssa, kun on tätä la- mietintöä laadittu. Tässä olisi muutama huomio minullakin. Ensinnäkin haluaisin onnitella häntä siitä, miten tämä mietintö on tuotettu. Se on tiivis, se on erittäin kohdennettu ja asianmukainen. Se on hyvä periaate, eh, kun me laadimme mietintöjä. Siellä on usein liikaa tavaraa eikä sitten saada kohdennettua, mutta tämä on tiivis ja eh, se eh, on nyt helpompi sitten saada yhteisymmärrys siitä. Myös se on tärkeää, että myös antaa selkeä viesti komissiolle ja jäsenvaltioille ne prioriteetit, joita haluaisimme nähdä silloin, kun mm, he, heille ehdotetaan fintech-ympäristöä. Toivottavasti kollegat voivat lähteä tämän mietinnön taakse. Sitten sisällöstä muutama huomio minun mielestäni. Tässä mennään aivan oikeaan suuntaan ja oikein myönteinen kokonaissisältö Siinä myös suositukset äh, sillä tavoin äh, pitäisi toimia, että helpotetaan äh, fintech-palveluiden käyttöä ja tällä tavoin saadaan aikaan myös kuluttajansuojaa ja vakautta. Me haluamme tämän tehdä selväksi, että me toimielimet EU halki. Haluamme edesauttaa fintech-pohjan rakentamisessa, mutta kuluttajilla, eh, kuluttajille halutaan tarjota eh, kaikista korkein mahdollinen suoja, eh, rahoitusvakaus myös. Ja tätä kautta nähdään hyviä innovaatioita. Erittäin myönteistä on se, että tässä puhutaan muun muassa maksuista. Usein mietitään fintechiä maksupalveluina, mutta nyt keskitytään kyberturvallisuuteen osana tätä mietintöä ja ICT-riskeihin. Se on hyvin tärkeä aihealue, jota on painotettu myös tässä mietinnössä muutama kommentti ja ehdotus olisi, eh, miten voidaan parantaa tätä mietintöä. Me voisimme ottaa mukaan rahoitusvakausnäkökohtia tähän mietintöön, eh, jopa eh, oma osionsa sille ei ole järkeä käsitellä fintech-asioita eli siinä mennä eteenpäin, joten pitäisi keskittää nimenomaan rahoitus kysymyksiä. Meidän pitää muistaa tämä silloin, kun yritämme kartoittaa fintech-aluetta. Niin, ehkä tätä kautta voidaan parantaa ja antaa tukea EU-sta rahoitusvakaudelle ja antaa hyvä vastaus näin monimutkaiseen tilanteeseen. Kyse on enemmänkin markkinapohjaisesta mallista kuin systeemisestä, mutta sellaista ei pitäisi tukea. Sitten se, mutta pitäisi painottaa hiukan enemmän siinä yksityiskohtaisesti pitäisi enemmänkin puhua siitä, miten fintekin avulla saadaan aikaan edistystä niin, että se olisi tosiaankin moottorina. Me haluaisimme, että tähän suuntaan mennään. Ja sitten lopuksi olisi hyödyllistä, että keskitymme myös tähän SureTechiin. Tässä sanotaan, että kautta maailman fintech-yrityksiä sata, mutta vakuutusalalla 2016 niiden määrä on tuplantunut minun mielestäni on paljon potentiaalista markkinaa, joka pitää saada esille myös tässä mietinnössä. Fintech ei ole kehittynyt kaikilta osin samalla tavoin, mutta tarvitaan tiettyä varmuutta, jossa halutaan varmistua siitä, että saadaan mukaan myös Fintechin kehitys tähän. Olen tyytyväinen tähän mietintöön ja haluan onnitella vielä esittelijää siitä, että hän on niin sitoutunut ja hyvää työtä tehnyt varjoesittelijöiden kanssa. Odotan kovasti mahdollisia muutoksia, jotta saadaan vieläkin parempi tästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitoksia SND-ryhmän puolesta Katarin Sorin Ivan. Mulțumesc. Vreau să felicit și eu raportorul pentru... Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä erittäin rohkeasta ja monimutkaisesta mietinnöstä. Tässä käsitellään uutta aihetta, uutta alaa, joka on kovassa kehityksessä. Muutokset ovat radikaaleja, ne tapahtuvat reaaliajassa. On hyvin vaikea ennustaa, mitä tapahtuu puolen vuoden päästä tai vuoden päästä tällä alalla ja kuinka meidän olisi kuviteltava puitteet, e, joilla säännellään ala, joka koko ajan muuttuu. Olen puhunut fintech-yhtiöiden kanssa ja kaikki suunnitelmat on suunniteltu maksimissaan puoliksi vuodeksi, koska ei voida ennustaa, mitä tapahtuu puolen vuoden jälkeen. Tästä syystä mietintö on niin rohkea ja niin kunnianhimoinen. Täällä on asioita, jotka on huomioitava. Ensinnäkin olisi rohkaistava fintech-keskuksia joita on ilmaantunut Yhdysvaltoihin, yhdistyneeseen kuningaskuntaan, Aasiaan, Alankomaihin, ympäri maailmaa. On hyvin tärkeää, että tämän kaltaisia keskuksia ilmestyisi myös Eurooppaan ja niiden olisi syytä koordinoida toimintaa keskenään. On myös tärkeää varmistaa se, että nämä pienet startup-yritykset, jotka tulevat markkinoille, eivät eh, joudu pankkien kamppaamiksi tällä, tähän mennessä pankkien eh, toiminta on ollut varsin konservatiivista. Mehän tiedämme, kuinka pankit toimivat. Ne ovat varsin konservatiivisia, ne eivät eh, anna tietoja ja ne vaikeuttavat eh, startup-yritysten mahdollisuuksia kehittää tuotteitaan rahoituksen kautta. Jotkut niistä tulevat aivan pankkien osiksi. Pankit nielaisevat nämä yritykset ja näin ne menettävät innovoivan henkensä ja ja luovan voimansa uusien palveluiden kehittämiseksi. On hyvin tärkeää luoda silta viestintää varten pankkien ja fintech-yritysten ja kuluttajien välille niin, että tietoja voitaisiin vaihtaa reaaliajassa. Samanaikaisesti meidän olisi mahdollistettava harmonisoitu kehittyminen kaikille osallistujille. Olemme keskustelleet verojen välttelystä ja sen torjumisesta. Tehän tiedätte, kuinka tärkeitä pankit ovat. Ne liikuttelevat suuria määriä rahaa offshore-keskuksiin ja niin edelleen. On hyvin tärkeää, että, että lohkoketjun tapaiset teknologiat ja virtuaalivaluutat olisivat hyvin säänneltyjä ja avoimia palveluiden olisi oltava avoimia. Fintechistä ei pidä tulla mitään negatiivista teknologiaa pääomamarkkinoita varten Euroopassa. En tiedä, tarvitsemmeko uutta sääntelyä. Ehkä voisimme käyttää jo voimassa olevaa sääntelyä pääomamarkkinoita varten Euroopassa. Ehkä voisimme tehdä tarkistuksia olemassa olevin lainsäädännöllisiin puitteisiin laitteisiin niin, että ne voitaisiin sopeuttaa fintech-vaatimukseen. Meidän olisi huomioitava myös haavoittuvat asiakkaat ja meidän olisi pohdittava tapoja, joilla vammaiset henkilöt tai henkilöt, jotka tulevat vaikeimmilta alueilta tai kuuluvat vaikeampiin kategorioihin, myöskin voisivat hyötyä näistä teknologioista – sen pitäisi olla teknologiaa, joka olisi kaikkien kansalaisten käytettävissä. En halua tästä pidempään puhua, mutta tulemme keskustelemaan näistä tarkistuksista koskien jokaista kohtaa ja haluaisin onnitella vielä kerran esittelijä. Olen aivan varma, että mietinnöstä tulee erinomainen. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. Näen täällä vain Barbara Kappelin. Olkaa hyvä. Danke sehr, David. Kiitoksia paljon. Kiitos, että sain puheenvuoron. Haluaisin kiittää esittelijänomaisesta ehdotuksesta. Itsekin olet monessa kuulemisessa mukana, kun eri osapuolia on kuultu. Tämä on erittäin hyvin kohdennettu, naseva teksti. Ja niin kuin edelleenkin puhuja totesi, meidän täytyy päästä hyvin ratkaisuihin ja kompromisseihin näissä erittäin tärkeissä asioissa aivan uudella toimintakentällä – Euroopan unionin ja Euroopan parlamentin täytyy nyt pyrkiä antamaan jonkinlaiset kehykset tälle kaikille. Tietysti tämä on sen vaikeaa. Jo ensimmäinen kohta, eli määritelmä, mitä fintech tarkoittaa. Miten mikä tahansa voidaan määritellä fintechiksi. Ei tämä ole yksinkertaista, mikäli pankki on luonut tiettyjä infrastruktuureja ja fintechia pitäisi kohdella samalla tavalla ja tämän Sintekon tällaista pienimuotoista toimintaa, niin joka tapauksessa pidän erittäin tärkeänä sitä, että me etenemme asian suhteen tavalla, jonka, jolla kooraan tartutaan aiheeseen. Tämä on hyödyksi sekä rahoitusalalle että fintech-alan palveluntarjoajille. Toinen seikka yleisestä määritelmästä, kun on kyse. Tällainen valvottu kokeilu. Aion tehdä jotakin tarkistuksia, joissa tällainen hiekkalaatikko joukko lähestymistapa, niin kuin Singaporekin yhteydessä on tarpeellista, mutta kuinka määritellään suuret yksiköt, milloin fintech on pankki, milloin tarvitaan, täytyy ottaa kaikkiin, kaikki mahdollinen sääntely käyttöön. Kenties komissio voi tukea tässä työssä antamalla fintekiä koskevan toimintasuunnitelman. Kenties sen yhteydessä voitaisiin paneutua tärkeisiin kysymyksiin. Kolmas seikka, jonka mainitsisin, eilenkin yleisistä välttämättä kun on kyse kokeilut tekoälyllä ja teko, tai siis virtuaalivaluutata, virtuaalivaluuttoja kun käsiteltiin, totesimme, ettei ole yhtä ainoata virtuaalivaluuttaa, vain lukematon määrä niitä. Nyt edessä meillä oleva ehdotus on teksti, jossa Koora sanoo, että EKPlle pitäisi antaa enemmän valtuuksia myöskin virtuaalivaluutan suhteen. Mikäli ymmärsin tämän nyt oikein, niin virtuaalivaluutteja on hyvin paljon. Tarvitsemme lukuisia kansallisia pankkeja mukaan. Kenties komissio voisi toimintasuunnitelmansa yhteydessä viemän viedä tätäkin asiaa eteenpäin. Sitten verkkoturvallisuus. Kyllä, tämä on erittäin tärkeä asia, kun puhutaan näistä lohkoketjuista, blockchainista. Turvallisuus on erittäin tärkeä asia. Ja myöskin yhteydet kansallisten sääntelyviranomaisten ja Euroopan tason välillä on tärkeää, Tämä on tärkeä teema. Ja yhteen toimivuus niin ikään ja standardointu. Koneluettavuus ja investoin, investoijien suoja, sijoittajien suoja. Nämä sekata ja koneoppiminen, nämä ovat erittäin tärkeitä asioita. Ja sitten taidot, osaaminen. Kora jo totesikin, että fintech edellyttää aivan uuden tyyppistä opetusohjelmaan, jota nuoret ihmiset ja ne, jotka ovat jo tällä alalla, saavat parastamasta tukea ja koulutusta, jotta he pystyvät sitten myöskin näitä tehtäviä hoitamaan. Kiitoksia vielä esittelijälle. Olen erittäin iloinen jatko yhteistyöstä sinun kanssasi. Thank you. I don't... Kiitoksia. Muita puheenvuoroja ei ole pyydetty, joten esittelijä saa puheenvuoron. Ai jaha, no tietenkin komissio on täällä paikalla. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. I think from the commission side I would like to say that... Komission puolesta sanoisin, että me, kuten esittelijäkin, katsomme uh, rahoitusteknologiaa sellaisena, että se kattaa koko rahoitussektorin sekä uusyritykset että etabloituneet alat. Tämä mietintö luonnos antaa hyvin kattavan katsauksen mahdollisuuksiin ja haasteisiin ainoastaan muutaman sivun eh, sisällä. Onnittelisin tästä tiiviydestä. Me olemme nähneet paljon nämä pitkiä asiakirjoja fintekistä, mutta täällä muutamassa sivussa saadaan esiin ydin näistä haasteista. Melko paljon. Tässä kehotetaan toimintaa komissiota, e, mutta myös valvontaviranomaisia, EKP e ja kansallisia valvojia, joten e, tämä onkin hyvin sopivaa, koska ei ole mitään yksittäistä tahoa, joka voisi antaa vastauksia. Kyse ei ole myöskään siitä, että sääntelijät vastaisivat tähän pelkästään tässä pitää vastata myös siihen, millaisia mahdollisuuksia on eh, innovaatioilla. Meidän pitää painottaa sitä, että tässä eh, ei katsota pelkästään rahoitusta, vaan myös eh, tietotekniikkakysymyksiä ja tietosuojaa. Ja tällä tavoin sitten Euroopan parlamentti on järjestäytynyt hyvin. Se onkin hyvin rikastavaa, koska siihen tulevat muut, muut politiikan alat mukaan. Ja me olemme sitä mieltä myös, että tarvitaan teknologian neutraaliutta. Tämä on kyllä haaste myös, koska sääntely sinänsä heijastelee tilannetta jossakin vaiheessa. Heijastellaan sitä, mikä on todellisuus. Hyvin vaikea ennustaa tulevaisuutta, joten teknologianeutraalius ja sitten tulevaisuuden haasteet. Me huomioimme, että pitää olla ne tasapuoliset mahdollisuudet ja suhteellisuus otetaan myös huomioon. Ne menevät käsi kädessä. Ja riskilähtöinen lähestymistapa riskiperusteinen lähestymistapa niin, että äh, samat äh, toimet, samat säännöt äh, ja tietenkin vahvasti halutaan myös turvallisuusnäkökohtia esiin rahoitus palvelut liittyvät luottamukseen. Jos erityishaasteita on, niin kyse on nimenomaan turvallisuudesta ja pitää varmistua siitä, että asiakkaat saavat täydet takeet. Tässä halutaan tukea innovaatio hautomoille ja myös kokeiluille Näitä näkyy valtavasti jäsenvaltioissa ja niiden ulkopuolellakin, ja kaikissa näissä pyritään helpottamaan innovaation mukaantuloa rahoitussektorille. Tiedämme, millaisia etuja on ulkoistamisella ja mm, komissiossa usein tulee pyyntöjä, selkeytyspyyntöjä eri aloilta ja näiden asioiden te- parissa tehdäänkin paljon töitä. Ja tässä viranomaisetkin ovat tehneet hyvää työtä. Sitten äh, muita näkökohtia tässä mietinnössä. Tarvitaan yhteen toimivuutta eri äh, järjestelmien välillä tarvitaan myös oikeita taitoja, ei pelkästään teknologisia rahoituslaitoksissa, vaan myös valvojat ja sääntelijät, niiden pitää olla, niillä pitää olla oikeat taidot ja osaaminen. Mitä tulee teknologiseen innovaatioon, rahoitus, rahoituksessa ei ole kyse pelkästään rahasta, en yhä enemmän datasta on kyse ja teknologiasta. Ja tässä siis minun huomioni ja jos kysymyksiä tulee, niin mielelläni vastaan. Kiitos. Thank you. Kiitoksia Marisa Matias on tullut paikalle ja jos haluatte, voitte käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Brigada, Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, että tulin myöhässä. olin toisissa kokouksissa. Haluaisin nyt esittää muutamia huomioita. Erityisesti haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemästään työstä. Ei ole tietenkään yllättävää, että meillä on erilaisia näkemyksiä näistä asioista. Ja haluaisinkin kommenteissani pureutua näihin eroavaisuuksiin enemmän kuin yhtenäväisyyksiin. Tästä mietinnöstä saa sellaisen vaikutelman, että rahoitus laitosten prioriteetti on kuluttajien hyvinvointi eikä voiton tekeminen. Itse asiassa tämähän ei pidä paikkaansa kyllä, niin heitä enemmän kiinnostaa oma teko kuin kuluttajien hyvinvointi. Tämä on mielestäni koko mietinnön läpäisevä käsitys ja se saattaa johtaa minun mielestäni huolestuttavaan suuntaukseen, kun ajatellaan tätä järjestelmällistä ja sääntelyn purkamista rahoituslaitosten osalta. Kuten esitteli tietää, meidän näkemyksemme on se, että, että kasvun pitää olla osallistavaa ja työllisyys, köyhyyden vastustaminen, epätasa-arvon vastustaminen, näiden pitää olla tärkeämpiä kuin kilpailukyvyn tässä miettinnössä se näyttää olevan ensisijalla. sijalla tässä mielessä on sitä mieltä, että jotta saadaan aikaan osa, osallistavaa kehitystä, on saatava lisää sääntelyä rahoitusalalle. Tällä ehdotuksella tuetaan sääntelyn purkamista. Määritelmän mukaisesti fintech ei välttämättä paranna tuotteita tai tuo lisää avoimuutta tai parempaa sääntelyä. Tämä edellyttää sitä, että teemme työtä tämän Ekonin ehdotuksen parissa niin, että tämä taattaisin, eli mittatilaus, tuotteita, parempaa avoimuutta, parempaa sääntelyä. Ja sitten niin siihen ei päästä monimutkaisten tuotteiden kautta tai, tai jos ajatellaan, että teknologiat ovat neutraaleja. Kyllä meidän on tunnustettava, että eri teknologiat tuovat erityyppisiä sääntelyongelmia ja tässä mielessä mielestäni mietinnössäni, mietinnössä pitäisi enemmän pu- puhua rahoitusalan päätöksenteosta yhteiskunnassamme. Ehdotan, että rahoitusalaa säännellettäisiin paremmin ja kuluttajia suojeltaisiin paremmin. Tämä edellyttää selkeitä rajoituksia ja riippumatonta sääntelyä. Vielä pari muuta huomiota. Ensinnäkin, kuten jo sanoin, teknologia ei ole neutraalia, eikä sääntelykään näin ollen voi olla neutraalia. Teknologiallahan on omat isäntänsä. Ja ne ovat aina niiden puolella, jotka niitä rakentavat. Ja inhimillisillä tekijöillä on hyvin vakavia vastuuseurauksia. Ja tämä edellyttää suurempaa sääntelyllistä valvontaa. Vielä viimeinen huomio. Tästä syystä johto meidän olisi korostettava kuluttajansuojaa ja suojaa. Tässä ehdotuksessa on ainoastaan yksi kohta, joka koskee kuluttajaa ja investoijan suojaa. En tiedä, johtuuko tämä siitä, että tila on rajallista vai onko kyseessä esittelijän oma tahto. Olen kuitenkin sitä mieltä, että tämä on se ulottuvuus, johon meidän olisi kiinnitettävä enemmän huomiota fintekin sääntelyssä. Olen ollut aina sitä mieltä, että tarvitsemme hitaampaa, konservatiivisempaa rahoitusalaa kansallisten suhteessa. Tässä mielessä teen tarkistuksia ja pahoittelen vielä äh, myöhästymistä. Kiitoksia sitten edustaja Reimond on tullut tähän. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ei, joten esittelijä loppuhuomioon. Olkaa hyvä. No, <laughs> okay, this, sorry, because I arrived just 10 seconds ago, I did not check. Tulin 10 sekuntia sitten vasta paikalle. Olen kiitollinen tästä mietinnöstä. Uskon, että se on hyvä pohja jatkolle. Se menee oikeaan suuntaan. Haluaisin myönteisen lähestymistavan kaikkeen. Tämän kysymyksen yhteydessä meidän täytyy keskustella siitä, kuinka asiat hoidetaan kuntoon, saadaan kuutta sääntelyä tälle alalle, voidaanko turvallisuusasiat hoitaa kuntoon ja niin poispäin. Erityisestikin haluaisin jatkokeskustelussa paneutua tietosuojaan, esimerkiksi siihen, kuinka varmistetaan se, että vakuutuslaitokset myyvät vakuutuksia todellakin kaikille, jotka niitä tarvitsevat, kaikille, jotka tarvitsevat suojaa ja hoivaa, kuinka tämä on kuinka valvotaan algoritmeja ja niiden vaikutusta seurataan markkinoihin. Joka tapauksessa se menee oikeaan suuntaan. Mä olen ihan varma tästä. Tulee hyvää kompromissi vielä. Kiitoksia sitten esittelijä. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia parjoesittelijöille eh, ja komissiolle näistä mukavista kommenteista ja huomioista. Varmasti yhdessä me saamme jotakin aikaiseksi ja voimme vaikuttaa fintechien tulevaisuuteen, koska eh, tulevaisuus tulee joka tapauksessa ja eh, parempi, että se olisi täällä eh, luomassa työpaikkoja täällä Euroopassa eikä muualla. Ja olen tosiaan sitä mieltä, että me voimme keskustella syvällisemmin näistä kysymyksistä, jotka tulivat esiin, esimerkiksi rahoitusvakauteen keskittyminen ja rahoitusosallisuus, kaikki nämä ehdot, jotka mainitsin johdannossani. Totta kai minä haluan kuluttajan suojan mahdollisimman suuressa määrin mukaan ja myös rahoitusvakaus on mahdollista ei tässä ole mitään sääntelypurun tarkoitusta takana. Ja tässä sanottiin myös tietosuoja, mutta mm, näin lyhyen tilaan on vaikea saada kaikkea mahtumaan, mutta odotan kovasti tarkistuksia ja olen sitä mieltä, että varmasti löydetään niistä yhteistä maaperää. Kiitos. Suuret kiitokset. Aikataulu on seuraava. Tarkistusteettämiseen määräaika 7.3. kello 12. Tarkistusten käsittely 22. maaliskuuta. Äänestys on valiokunnassa 10. huhtikuuta ja täysistunto vielä pitää vahvistaa. Kiitoksia tästä. Voimme päättää kokouksemme tähän. Seuraava EKn valiokunnan kokous pidetään 9. maaliskuuta kello yhdeksältä aamulla. Kiitoksia, kokous on päättynyt.